Hyvät kollegat, voimme varmaan aloittaa seuraavasta kohdasta. Numero 14 koskee Brexitia. Käymme keskustelua selvityksen perusteella, joka on tehty mahdollisista Brexitin vaikutuksista EUn kehitys- ja humanitaariseen politiikkaan. Kuten kaikki tiedämme, pääministeri on nyt ilmoittanut, että hän alo- aloittaa Neuvottelut Brexitissä 21.3. siis sunnuntai. En salaa pettymystäni omaa siihen, mutta tämä nyt on tilanne. Britit ovat lähdössä EUsta. Koordinaattorit tietysti keskustelivat, että mitä politiikan vaikutus saattaisi olla. Hofstadille annettiin evästyksiä bar- keskusteluihin Barnien kanssa, joka on tietysti toinen pääneuvottelija. Nyt ensimmäistä kertaa sitten valiokunnassa keskustellaan mahdollisista vaikutuksista Brexitistä. Brexit-työ on tärkeä osa työtämme. Charles Goens on sitten Alderyhmästä nimitetty yhteyspisteeksi Brexitissä asiassa. Hän on johtoasemassa keskusteluissa, hän kokoaa yhteen meidän panostamme prosessi nyt, kun se seuraavan kahden vuoden aikana etenee. Selvitys on sen osalta on pyydetty asiantuntija-apua ulkopuolelta, on annettu tehtäväksi selvitys, joka meille tänään esitellään. Toivottavasti kaikilla teistä on kopio, niitä on täällä saatavilla ymmärtääkseni. Jos varakopioita, niin voitte antaa niitä tai ainakin lähettää sähköpostilla. Onko valiokunnan nettisivustolla? Jos on lisäkopioita, niin ihmiset pääsevät näkemään. Mutta es- esitys meillä on myös. Liano Olivier on sen kirjoittanut. Hän on vanhempi analyytikko ja myöskin Peres Elcano-instituutista Madridista. He ovat laatineet mielenkiintoisia skenaarioita siitä, mitä saattaisi tapahtua, mitkä asiaan liittyvät ongelmat ovat. Olen mielessäni, että he ovat täällä tänään. Nyt ollaan vasta alussa tässä prosessissa, joten odotan innolla, mitä teillä on sanottavaa. Kuka aloittaisi? Rova Olivier, olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitos oikein paljon. Hyvää iltapäivää kaikille. Aivan ensiksi Sí, aunque, aunque el informe está redactado en... Vaikka mietintö on laadittu tai tämä asiakirja on laadittu jollain kielellä, niin kuitenkin Aitro minä puhumme nyt espanjan kieltä. Ehkä kymmenessä minuutissa voisin esitellä joitain ajatuksia, jotka löytyvät tästä tutkimuksesta liittyen metodologiaan ja kehitysavun merkitykseen Brexitin yhteydessä. Tämä siis ensin sitten Aitor Perez voi kertoa tarkemmin siitä, minkälaisia tarkkoja vaikutuksia Brexitillä voisi eri tapauksissa olla. Tässä työssä olemme pyrkineet miettimään minkälaisia mahdollisia vaikutuksia Brexitillä voisi olla Euroopan kehitys- ja humanitaariseen apuun. Ja tämä on tehty lähtemällä liikkeelle tiettyistä ennakko-olettamuksista, joihin palaan myöhemmin, mutta tämä tutkimus on tehty siis tällaisessa vaiheessa, kun vallitsee vielä täysi epävarmuus. Eli me olemme nyt miettineet mahdollisia seurauksia ja verranneet kolmea vaihtoehtoista skenaariota, joista kolme mahdollisuutta Brexitin jälkeen siis. Ja tämän jälkeen sitten kerrotaan siitä, miten näin tuloksiin päästään tai päästiin. Brexit vaikuttaisi 1,3 prosenttiin kokonaisavusta, Euroopan kokonaisavusta, eli tämä tarkoittaisi sitä, että tässä olisi tietty kiintiö, joka voisi vähentyä 10-13 prosenttia EUn tasolle, vaikka näitä lukuja on vielä tarkasteltava uudelleen ottaen huomioon myös se, että äskettäin Yhdysvallat kertoi leikkaavansa kehitysapumääriä. Jos katsotaan sitä, apua, mikä maksetaan lähialueille, eli Afrikan pohjoisosiin ja itämaihin, niin tämä voisi olla noin 1-4 prosenttia saadusta avusta Brexitin vaikutus. Mutta miten näihin tuloksiin sitten tultiin? Aitor kertoo tästä lisää ja yksityiskohtaisemmin. Minä haluaisin nyt sanoa ensinnäkin, että vaikka kehitysapu ei ole ollut, eikä ole nyt, eikä jatkossakaan varmaan ole kaikkein tärkeimpiä aiheita, kun käsitellään iso britannian poistumista EUsta, niin se on kuitenkin merkittävä asia, jos ajatellaan jäsenvaltioiden ulkoisia toimia, EUn yhteisiä ulkoisia toimia. Jos katsotaan kaikkia jäsenvaltioita yhdessä ja toimielimiä, niin e, ne maksavat yhdessä noin puolet kaikesta maailmanlaajuista kehitysavusta. Tämä siitä syystä, että kaikki jäsenvaltiot, erityisesti jotkut niistä, ovat sitoutuneita kehitykseen. Näin myös yhdistynyt kuningaskunta on sitoutunut 0,7 prosenttiin BKTstä sen maksamisen kehitysapuun tai sitten siksi, että nämä kansantaloudet ovat hyvin suuria. Tämä koskee myös yhdistyntä kuningaskuntia, että nämä ovat hyvin oleellisia maita ja niiden rooli on todella tärkeää osana EUta ykköstason avun antajana. Ja siksi Brexitin vaikutus kansallisiin kehitys apuun ja sen apuun on kyllä yksi tärkeä ulottuvuus koko Brexit-prosessia. Ja kun tilanne nyt on epävarma, niin kollegani Aitor ja minä päätimme lähteä liikkeelle tietyistä olettamuksista tässä tutkimuksessa ja mietimme eri skenaarioita. Tämä ehkä vähän sitoo käsiämme, mutta ne ovat kuitenkin tärkeitä, jotta pystyttäisiin jonkunlaisiin tuloksiin pääsemään, niin kuin tässä meitä pyydettiin, että jonkunlaisia eh, seikkoja lukuja voitaisiin sitten eri hypoteesien pohjalta laskea. Nämä olettamukset, jotka on tässä alussa kuvailtu, ovat seuraavat. Eli Ensinnäkin yhdistynyt kuningaskunta todellakin poistuu Euroopan unionista, ei vain siksi, että tämä on todennäköistä, vaan että tästä lähdetään liikkeelle. Oli tärkeää lähteä liikkeelle tästä ajatuksesta tätä työtä varten. Ja sitten on kaksi muuta olettamusta, jotka liittyvät eh, talouteen sekä yhdistyneen kuningaskunnan että Euroopan unionin osalta. Oletamme, että sekä yhdistyneen kuningaskunnan että Euroopan unionin PKT pysyy suurin piirtein samankokoisena kuin nyt 2020 asti. Tästä lähdetään liikkeelle, kun arvioidaan Brexitin vaikutuksia EUn avunantoon. Tämä olisi kansainvälisten järjestöjen, kuten OECDn ja IMFn ennusteiden mukaista ja lähdemme liikkeelle myös siitä, että suuria heittoja ei tule kumpaankaan valuutoista, ei puntaan tai euroon tai muihin valuuttoihin, jotka ovat euroon sidottuja. On olemassa mahdollisuuksia, että niiden arvo alenisi jopa 30 prosenttia, mutta me lähdemme liikkeelle siitä, että näitä ei laskettaisi mukaan, koska tämä olisi hankaloittanut liikaa näiden vaikutusten arviointia ja siksi oli tärkeää jättää tästä pois joitain tällaisia ulkoisia tekijöitä. Lähdemme liikkeelle myös siitä, että 2020 asti taloudelliset sitoumukset pysyvät ennallaan siitä syystä, että tuolloin tulee uusi monivuotinen rahoituskehys ja kotonon sopimus myös menee silloin umpeen ja tuolloin toden, mitä todennäköisemmin todellakin toteutuu yhdistyneen kuningaskunnan poistuminen unionista. Jos lähdetään kaikesta tästä liikkeelle, niin sitten päästään tähän syvempään analyysiin. Analyysinä on kolmea seikkaa. Ensinnäkin Yhdistyneen kuningaskunnan Eh, avustusbudjetti ja toisaalta eh, avustuksen antamistapa ja minne se maksettaisiin, mille aloille, mihin maihin ja mitä välineitä käyttäen. Ja sitten myös minkälaisia yhteistyömahdollisuuksia olisi Brexitin jälkeen EUn ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä kehitysapuasioissa. Mitä tulee Yhdistyneen kuningaskunnan budjettiin. Tämä 0,7 prosentin sitoumus on todellakin lakiin kirjoitettu. Sitä kyllä myös jotkut vastustavat. On joitain sektoreita, jotka haluavat tätä lakiin kirjattua sitoumusta muuttaa ja siksi on myös mahdollista, että britti apu voisi oleellisessa määrin laskea. Esimerkiksi siksi, että astetaan etusijalle sisäiset toimet tai toisaalta, jos punnan arvo todellakin laskee ja se vaikuttaisi sitten maksettavan avun määrään. Mutta on myös mahdollista, että tämä sitoumus pidetään yllä ja juuri eilen saatiin kuulla kehitysministeriltä, että on tärkeää pitää nämä sitoumukset yllä. Ollaan mietitty, kuinka paljon alentumista voisi tapahtua. No, se voisi olla melkein mikä tahansa määrä, mutta jotta voitaisiin miettiä vaikutuksia, niin piti lähteä liikkeelle jostain luvusta ja ajateltiin, että esimerkiksi 30 prosenttia voisi olla tämän kehitysavun laskun määrä. Tämä olisi keskimmäinen arvo, jos ajatellaan niitä maita, jossa kehitysapua on vähennetty talouskriisin takia tai siksi, että valtaan on päässyt konservatiivisempia puolueita tai sellaisia, jotka ovat kiinnostuneempia sisäistä asioista. Eli tämä 30 prosenttia voisi liittyä tähän. Ja Espanjassa tämä lasku on ollut jopa 75 prosenttia kriisin alun jälkeen. Avun myöntämismalleissa voi myös tapahtua muutoksia. Me olemme käyneet eh, haastateleet eri tahoja ja analysoineet Brexitin vaikutusta kehitysapuun ja tulleet siihen tulokseen, että tässä on erilaisia mahdollisuuksia. Yksi on se, että kehitysavussa lähdettäisiin liikkeelle realismista, eli kansainvälisten suhteiden realistista tarkastelusta, eli ne apumaksut, jotka ennen maksettiin EUn kautta, toteutettaisiin nyt kahdenvälisten hankkeiden kautta ja näissä tapauksissa maantillinen jakauma olisi entisellään ja todennäköisesti toimialojen osalta keskityttäisiin taloudelliseen toimialaan. Ja me olemme lähteneet tässä liikkeelle siitä, mitä kehitysministeri Patel on sanonut sekä ennen virkaan astumista että sen jälkeen hän on korostanut sitä, että britti kehitysapu on mukautettava kansallisiin etuihin ja huomioitava erityisesti yhdistyneen kuningaskunnan kaupalliset edut. Ja jos ajatellaan tätä jakamaa, niin jatkossa voitaisiin yhä toimia eurooppalaistyyppisen jakauman pohjalta siitä syystä, että toimielinten kautta maksettu kehitysapu on hyvin samantyyppistä kuin mitä sanotaan eh, Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisessa strategiassa ja viime vuoden lopulla uudistetussa eh, kehitysapupäätöksessä. Jos näin todellakin olisi, että brittiapu olisi eurooppalaistyylistä, niin tämä apu maksettaisiin jatkossakin samoin välineitä kautta samoille alueille ja samoille toimialoille kuin mm, miten tällä hetkellä EUn avussa toimitaan. Sitten on se kolmaskin mahdollisuus, eli että britti eh, kehitysapu olisi ikään kuin kosmopoliittia apua, niin kuin tässä olemme sitä kutsuneet. Ja tässä tapauksessa toimielten kautta maksettu apu seuraisi samaa maantieteellistä ja toimialakohtaista apua kuin se apu, joka maksetaan monenvälisten laitosten kautta brittien toimesta. Ja sitten ajatellaan tätä yhteistyövaihtoehtoa, niin tässä olisi kaksi eri mahdollisuutta. Joko yhdistynyt kuningaskunta haluaa tehdä yhteistyötä EUn kanssa – ja Brexitin jälkeen liittyen siis kehitysapuun ja apu, humanitaariseen apuun tai sitten ei. Nämä eri tekijät todennäköisesti toimivat koherentisti. Tässä voi olla kolme eri skenaariota ja kunkin sisällä on koherentti toimintamalli brittibudjetille ja mm, avun jakautumiselle sekä maantieteellisesti että toimialakohtaisesti että mm, välineiden osalta ja liittyen myös yhteistyöhön EUn kanssa kehitysavun ja humanitaarisen avun alalla. Meillä on nämä kolme skenaariota määriteltynä seuraavalla tavoin. Yksi on kansainvälinen, toinen realistinen ja kolmas tällainen kosmopoliittinen. Ensimmäisessä tapauksessa nationalistisessa kansallismielisessä skenaariossa on 30 prosentin lasku, niin kuin sanottiin, ja lähdetään liikkeelle realistista näkökulmasta, eli kahden välistä kahdenvälisiä ohjelmia käyttäen ja maksut menisivät taloudelliseen toimintaan ja todennäköisesti tässä skenaariossa ei olisi yhteistyön mahdollisuuksia EUn kanssa. Sitten on realistinen skenaario tässä. Apu pysyy samantyyppisenä. Todennäköisesti yhteistyötä tehtäisiin vähän, mutta tämän, tässä skenaariossa kehitysavun määrä pysyisi ennallaan ja tässä kehitysministeri on tehnyt erilaisia ilmoituksia, julkilausumia ja myös muutkin ministerit. He ovat sanoneet, että Iso-Britannia poistuu EU-sta, mutta ei maailmasta eikä monenvälistä avusta. Ja siksi on tärkeää, että jatkossakin pidetään yllä ulkoinen, ulkoisen toimintaan sitoutuminen ja tämä pitäisi sisällään myös kehitysavun. Ja kolmas skenaario, tämä kosmopoliittinen skenaario, siinä äh, lähdetään siitä, että toimijoiden kautta aikaisemmin maksettu apu maksettaisiin jatkossakin, jos ei välttämättä toimijoiden kautta, mutta ehkä erilaisten rakenteiden kautta, joissa EU eh, e ja yhdistynyt kuningaskunta olisivat mukana yhdessä. Tämä siitä syystä, että toimielinten avun ominaispiirteet ovat pitkältä osin samanlaisia kuin Ison-Britannian avun eh, piirteet ja näin myös DFIT, eh, yhdistyneen virasto sanoi eh, viime vuoden lopulla. Tuskin näin kävisi koko kehitysavun osalta, mutta ehkä puolet avusta maksettaisiin näin. Ja kosmopoliittiskenaariossa skenaariossa toinen puolisko sitten ehkä seuraisi monenvälistä mallia, eli olisi samat mekanismit ja toimialakohtainen jako kuin monenvälisessä brittiavussa tällä hetkellä. Ja tässä skenaariossa olisi mahdollista tehdä yhteistyötä Yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn välillä Brexitin jälkeen. Sen jälkeen, kun EU-jäsenyys olisi siis loppunut brittien kannalta. Tässä siis nämä skenaariot, joiden pohjalta ja tekijöiden avulla olemme pyrkineet miettimään sitä, minkälaisia taloudellisia tai rahoitusvaikutuksia, poliittisia vaikutuksia Brexitillä voisi olla. Ja näistä konkreettisista asioista puhun sitten kollegani Aitor. Muchas gracias, Kiitoksia. Aivan lyhyesti haluaisin nyt antaa tässä joitakin tietoja, joilla vedetään nämä vaikutukset yhteen. Tämä kertomus, joka teillä on toimitettu, niin, niin tässä tarvitaan kaksi kolmas osaa eh, alustusta ja tässä päästään sitten vasta tulokseen. Tämä on siis tällainen en, ennalta arvioiva eh, tutkimus. Olemme tehneet tässä kolme eri skenaarioarviota, nationalistinen, realistinen ja kosmopoliittinen vaihtoehto, ja olemme katsoneet eh, sisäisesti johdonmukaisia muuttujia näiden vaihtoehtojen sisällä, huomioiden eri poliittiset päätökset kehitysyhteistyöpolitiikassa ja näin. Ja tästä päästään aika helpostikin tuloksiin, millaisia vaikutuksia siis Brexitillä olisi EUn kehityspolitiikkaan. En tiedä näettekö tämän taulukon yksityiskohtia. Tämä on taulukko, jossa vedetään yhteen miljoonissa dollareissa nämä vaikutukset. Laskelmissamme olemme käyttäneet eh, OECDn eh, tukitilastoja. Niissä on eh, hyvin synteettisesti esitetty aika monimutkaisia tilinpidollisia ongelmia ja usein, usein juuri tämä vaikeuttaa tietojen konsolidointia silloin, kun käytetään ainoastaan eurooppalaisia lähteitä, koska eurooppalainen kehitysapu on tietenkin pirstoutunut eri välineiden välille ja niihin sovelletaan eri sääntöjä ja niillä on eri aikataulut. Meillä on siis OECDn konsolidoidut tiedot tässä käytössä, kehitysaputilastot ja sen perusteella voidaan sanoa, että Brexitin vaikutus kehityspolitiikkaan olisi korkeintaan 2 miljardia dollaria, joka on siis brittibudjetin osuus, eli 13670 miljoonasta ennen Brexittiä päästäisiin 11 500. Kosmopoliittinen vaihtoehto jossa yhdistynyt kuningaskunta haluaisi säilyttää strategiset kehitysyhteistyökumppaninsa. Vähennys olisi vain noin puolet arvioiden mukaan, koska maksuosuudet säilytettäisiin, mutta mahdollisesti pitäisi kuitenkin aihekohtaisesti, aluekohtaisesti neuvotella uudelleen, että olisi aika vaikea säilyttää vain samoja summia, mutta tuolloin kuitenkin vähennys olisi äh, noin, noin äh, 7,5 prosenttia vähemmän. Nämä mitä vaikutuksia näillä budjettivähennyksillä sitten on mikäli tavoitteena on köyhyyden vähentäminen ja kehitys ja yhdistynyt kuningaskunta Euroopan unioni yhdessä pyrkivät tavoitteisiin, niin äh, rahoitusvaikutukset ovat aika vähäiset. Elina ja selitikin ainoastaan siinä tapauksessa, että Brexit on askel tiellä kohti nationalistisempaa toimintaa. Ainoastaan tällaisissa tilanteessa olisi kyseessä mer- kehityspolitiikkaan kohdennettujen varojen vähentyminen merkittävästi ja tässäkin tapauksessa globaalisti sillä olisi kolmen prosentin vaikutus, joka siis ei ole niin hälyttävä. Jos sitten nyt huomioon, että kehitysavulla ei pyritä ainoastaan kehitystavoitteisiin, vaan sillä on vaikutusta myös globaalisti tietyn poliittisen vallan läsnäoloon globaalisti ja vaikutusvaltaan, niin sitten on muitakin lukuja, jotka ovat kiinnostavia, niin tätä vaikutusta voitaisiin arvioida. Esimerkiksi millä tavalla Euroopan unionin osuus laskee globaaliin kehitysapuun. Tällä hetkellä jäsenvaltiot ja EU vastaavat yli puolesta maailmanlaajuisesta kehitystuesta. Mikäli UK lähtee pois, niin jopa silloin kun 50 prosenttia määrärahoista vielä kanavoitaisiin EUn kautta, niin, niin ei päästä tuohon puolikkaaseen. Usein on käytetty tätä hyvin symbolista lukua, puolet, puolet kehitysavusta maailmanlaajuisesti todella. Tätä on paljon käytetty EUn puheissa et, et, jonka mukaan todella vastaamme yli puolesta e, kehitysavusta maailmanlaajuisesti, niin tällaista lukua ei sitten niin kevyesti enää voida käyttää. Jos sitten katsotaan tekijä tekijältä ja maa, maakohtaista tilannetta, niin, niin muutokset ovat merkittäviä monenkeskisesti. Esimerkiksi ennen Brexitia EUn rahoitus on yli 61 prosenttia moninkeskisen järjestelmään. Ja Brexitin jälkeen mennään 49 prosenttiin tai 52 Toiset kiinnostavat vaikutukset Euroopan unionin kannalta koskevat sitä, millä tavalla vaikutukset näkyvät prioriteetti, maantieteellisillä prioriteettialueilla, naapurusalueilla, kun määrärahoja suunnataan uudelleen Brysselistä Lontooseen, niin kyllähän tämä tilanne heikkenee naapurusmaissa aikaisemmin saatiin 18 867 miljoonaa dollaria. Ennen Brexittiä siitä päädyttäisiin lukuun, joka olisi tuolla 16 600 16 200 miljoonan dollarin välillä. Tähän mennessä tässä osastossa viisi olemme arvioineet näitä vaikutuksia, rahoitusvaikutukset ja poliittiset vaikutukset, operatiiviset vaikutukset ja tästä esitän osoittaa kuusi koskevia diakuvia, joissa arvioida sitä, millaisia vaihtoehtoja Euroopan unionilla olisi näiden eri vaikutusten edessä ja mikä olisi näiden molempien yhteisvaikutus, eli kun y- yhdistyskunnallisuuskunta lähtee EU-sta ja toisaalta äh, millä tavalla Euroopan unioni reagoi tähän tilanteeseen. rahoitusvaikutukset, niiden olisikin aika yksinkertaista. Niin instituutit voivat säilyttää e, saman tukimäärän, e, vaikka menetetään 15 prosenttia lähtiessä, tai sitten se voidaankin todella kompensoida muiden jäsenvaltioiden kautta Tässä on otettava huomioon tietyt oletukset, jotka liittyvät siihen, minkälainen, minkälaiselta EU haluaa vaikuttaa maailmanlaajuisten poliittisella tasolla Brexitin jälkeen ja, ja tämän jälkeen pohtia sitten, kuinka se vaikuttaa kehityspolitiikkaan on selkeää, että Euroopan unionin globaali mm, strategia olisi se, että säilytettäisiin jopa lisättäisiin EUn roolia globaalina toimijana, mutta samaan aikaan tässä vahvasti korostetaan mm, naapuruuden merkitystä painopistealueen Kukaan ei puhu siitä, että, että toimielinten kulut, kulun kattoa nostettaisiin, niin olisi todella pohdittava, pohdittava miten, mihin keskitytään globaalin toimintaan vai naapuruustoimintaan, jolloin vahvistettaisiin roolia alueellisena toimijana. Halusimme tämän tyyppisiä päätöksiä tässä arvioida ainoastaan siinä tapauksessa, että Euroopan unioni päättäväisesti haluaisi toimia globaalisti ja mahdollisesti tilanteessa, jossa eh, Iso-Britannia olisi nationalistisempi tai realistisempi, niin tässä tapauksessa olisi todella tarpeen nostaa avun määrää voisi olla niinkin, että Euroopan unionissa päätetään vahvistaa alueellista roolia ja näin ollen kumpi, kummassakaan skenaariossa ei tarvittaisi tämän kompensointia 27 jäsenvaltiolla, jolla kompensoitaisiin tuota 15 prosenttia, joka menetetään Iso-Britannian lähtöjässä vaan pikemminkin maantieteellisesti suunnattaisiin apua toisella tavalla. Sitten näistä poliittisista vaikutuksista. Tässä voitaisiin Äh, suurin piirtein samaan suuntaan tulkita, Mikäli meillä on nationalistinen, niin Iso-Britannia ja unioni selkeästi valitsee toimia, globaalinen toim, toiminnan ja jatkamiseen, niin olisi lisättävä apua. Jos emme ajattele, että olisi mitään maantieteellisiä muutoksia. Siinä tapauksessa, että Euroopan unioni valitsee alueellisemman lähestymistavan, niin apu ei kasvaisi, vaan se suunnattaisiin uudelleen naapurimaihin niin, että ne 15 prosenttia, joita resursseissa menetetäisiin, vaikuttaisi lähinnä Afrikan, Karibian ja Tyynemeren alueen maihin. Vaikutus olisi vähän vähäisempi siinä tapauksessa, että Iso-Britannia kosmopoliittisen vision mukaan päättäisi säilyttää määrärahansa eurooppalaisen kehityspolitiikkaan. Sitten osasto 6.3 kertomuksessa siinä pohditaan mahdollisia Euroopan unionin vaihtoehtoja operatiivisella tasolla kehityspolitiikassa, ja tässä olemme huomioineet erityisesti tapa, jolla varoja kanavoidaan – Eli tapa, jolla Euroopan unioni tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Näitä on kolme tyyppisiä. Ensinnäkin äh, avunsaajamaat tai niiden hallitukset, moninkeskinen järjestelmä ja sitten äh, äh, lähinnä kansalaisjärjestöt ja muut valtiolliset toimijat. Olemme päätyneet siihen, että Brexit ei merkitse mitään merkittävää operatiivisen kyvyn vähentämistä Euroopassa, Euroopan unionissa ja kaiken kaikkiaan olemme sitä mieltä, että nämä samat prosenttimäärät, sama, samat välineet, joita tällä hetkellä Euroopan komissio toteuttaa ja käyttää, niin niitä tullaan Brexitinkin jälkeen käyttämään. Tiettyjä kysymyksiä on herännyt siitä, että menetetään Euroopan komissiossa operatiivista kapasiteettia johtuen siitä, että menetetään suhteita brittikansalaisjärjestöihin, mutta olemme todenneet, että analysoimme tämän mahdollisuuden kyllä humanitaarisen avun ja kehitysavun osalta ja perustelemme tätä niin, että ei tässä mitään merkittävää kapasiteettia tulla menettämään. Sitten lopuksi kertomuksessa esitetään suosituksia, jotka todella liittyvät tähän Euroopan unionin tilanteeseen. Haluaako se olla globaali toimija? ja säilyttää läsnäolonsa kaikkialla maailmassa vai keskittyykö jatkossa Euroopan unioni pikemminkin naapurialueille? Kiitoksia. Okay, thank you very much. Um... Kiitos. Kuten tässä hahmottelitte, johdo, siellä on paljon oletuksia. Tällä hetkellä emme tiedä, mitä neuvotteluissa tapahtuu mitä optioita äh, brittihallitus esittää ja mitä sitten kumppanit EU-sta lähettävät takaisin UKlle. Paljon kysymysmerkkejä näissä kaikissa aloituksissa on. Nyt antaisin puheenvuoron ennen, ennen, ensinnäkin Charles Gorensille, siis niille, jotka ovat olleet alussa täällä, niin sanon, että hän on yhteyshenkilö valiokunnassamme Brexit-asiassa. Charles. Puheenjohtaja, Aivan ensiksi haluaisin puhua Joseph Lynchistä, joka on entinen Alankomaiden ulkoministeri sen jälkeen, kun ministeri kokoonpanoa oli kovasti vahvistettu ulkoministeriön osalta, niin hän sanoi, että mitä pienempi maa on, niin sitä suurempi ulkomaailma on. Ja tässä on Brexitin kanssa vähän samanlainen tilanne. Eli näin siis muu maailma ikään kuin suurenee EUn pienentyessä. Kuten sanottu, jotkut ovat sanoneet, että Brexit ei kovastikaan muuta tilannetta, mutta päinvastoin tässä tulee olemaan todella suuria ulkoisia vaikutuksia. Kyseessä on sellainen maa, joka oli kaikkein lähimpänä sitoumusten täytäntöönpanemista, erityisesti kehitys avun rahoituksen osalta. Siellä on melkein 0,7 prosentin tasossa. Eli kyllä tämä tulee tuntumaan sen puute. Komission toimintamahdollisuudet vähenevät ja sitten poliittinen seuraus, jos ajatellaan komission ja jäsenvaltion välistä valtasuhdetta, että jäsenvaltiot saavat lisää valtaa ja tämä on Lissabonin sopimuksen periaatteiden vastaista. Sillä ajatuksena oli, että jäsenvaltiot ja EU toimisivat yhdessä ja puhaltaisivat yhteen hiileen. Ja nyt ollaan voitu havaita, kuinka etäällä jäsenvaltiot ovat niistä tavoitteista, jotka muutama vuosi sitten allekirjoitettiin. Ei pystytä edes toteuttamaan sitä, edistymissopimusta, että tapahtuisi linjallista edistymistä 2015-2030 välillä. Eli jos oltiin 0,4 prosentissa vuonna 2015 ja halutaan päästä 0,7 prosenttia vuonna 2030, niin pitäisi linjallisesti eh, lisätä 0,02 prosentin verran kehitysapumäärärahoja. Minun tietääkseni ainoa maa joka on päässyt tähän tavoitteeseen, on yhdistynyt kuningaskunta mikä muu maa ei ole pystynyt täyttämään näitä velvoitteita tai sitoumuksia. Eli tässä on nyt jo Etiopian julistuksen jälkeen mennyt hukkaan kaksi vuotta. Jos ajatellaan nykyisiä tapahtumia, niin pitää miettiä myös Brexitin muita vaikutuksia kehityspolitiikkaan. Kun yhdistynyt kuningaskunta poistuu EUsta, niin me menetämme nettomaksajan brittisekistä huolimatta, jolla EU maksaa takaisin noin 6 miljardia euroa per vuosi, mutta tästä huolimatta saman verran suurin piirtein menee meiltä nettotuloja sieltä. Ja jos ajatellaan jäsenvaltioiden tulevia EU-budjettineuvotteluja, niin kyllä tässä tullaan näkemään tämä muutos kehitysapupolitiikan rinnalle tulee yhteinen maatalouspolitiikka kilpailman rahoista ja niin kilpaillaan myös rakennerahastojen varoista. Ja ne, jotka ovat eri mieltä meidän kanssamme, jotka pitävät kehitysapua epäoleellisena, heidän mielestään kehitysapu on vain tapa mukauttaa muita poliitikkoja, sillä tuskin lähdette väittämään, että jäsenvaltiot ovat valmiita lisäämään menoja, kun kaikki ne, jotka havaitsevat, että voivat saada vähän lisää rahaa itselleen, ovat mukana näissä nettomaksajien ryhmässä, mutta näin ei, tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä itse asiassa he saavat paljon, ne saavat paljon enemmän rahaa kuin mitä ne maksavat EU-budjettiin. Minä olen todella huolestunut tästä tilanteesta. Tässä meillä on nämä hard Brexit ja soft Brexit skenaariot. En tiedä, miten tässä käy. Minä en osaa ennustaa tulevaisuutta Mm, jos me haluamme pitää yhdistyneen kuningaskunnan mukana, niin pitää myös meidän valiokunnassamme tehdä kaikki mahdollinen, jotta voidaan mm, saada mm, yhteinen eh, mielikuva tulevaisuudesta. Pitää tehdä yhteistyötä brittiparlamentin alahuoneen kanssa, delegaation kanssa. Ja on selvää, että EUlta menee sivun määrärahoja. Entä sitten sitoumukset, EUn sitoumukset jotka liittyvät Euroopan unionin kehitysrahaston varojen käyttöön. Pystytäänkö ylellä aikavälillä siirtymäkaudella vakuuttamaan yhdistynyt siitä, että sen pitää jatkaa kansallisia maksujaan tämän kauden ajan. Ei tämä ole mitenkään varmaa. Ja jos ajatellaan näitä erityisrahastoja, joissa jäsenvaltioiden maksut tulevat komission maksujen lisäksi. Viedäänkö meiltä brittivarat? Ja tässä voi käydä sitten niin, että pitää mukauttaa kehitysmaiden hankkeita tämän takia. Eli tässä kyllä tulee todellinen sekasotku. Tämä ei ole mikään pikkujuttu, jos kyseessä olisi pieni maa, joka täältä on lähdössä, joka maksaa vähän rahaa, niin sitten olisi paljon vähemmän dramaattinen tilanne. Ja sitten ihan käsitteellisesti meidän pitää miettiä sitä, miten jatkossa kehityspolitiikkaa käsitetään. Eli meillä on tämä skenaario, jossa yhdistynyt olisi jatkossakin tärkeä kumppani erityisesti AKT-maiden suuntaan. Tässä tapauksessa yhdistynyt kuningaskunta olisi ulkoinen jäsen ja sen mielipide painaisi yhtä paljon tai jopa enemmän kuin jonkun EUn jäsenvaltion kanta. Meidän pitää siis pyrkiä määrittelemään yhteinen toimintakenttä, jossa brititkin voivat toimia. Tähän asti he ovat toimineet ihan järkevästi ja pragmaattisesti yhdistynyt on todella pragmaattinen ulkoissa toimissaan. Ja nyt olisi hyvin tärkeää, että tämä maa voitaisiin pitää mahdollisimman lähellä EUn kehityspolitiikkaa. Miten tässä pitäisi sitten reagoida, kun rahoitus vähenee kehitysavun suuntaan? Ja minä todellakin alan kyllästyä siihen, että joka kerta pitää toistaa tämä sama viesti. Jos kaikki maat olisivat sitoutuneet tähän 0,7 prosenttiin 304 vuodessa, niin olisi päästy samaan maksatusmäärään, mikä nyt on Yhdysval- yhdistyneen kunnaskunnan osalta, niin neljässä vuodessa päästäisiin sataan, tason sata. Eli tämä on todellakin poliittinen päätös, poliittinen valinta. Täällä parlamentissa pitää asia tehdä todella selväksi. Tämä pitää tehdä selvästi suuren ääneen ja kertoa, minkälaisia kielteisiä vaikutuksia voi olla. Ja nyt tarvitaan todella selkeä vastaus. Tässä on paljon pelissä. Euro, Euroopan unionin kehityspolitiikka on ollut todella oleellista. Se on ollut Euroopan unionin humanen toimintatapa ja tämä on todella tärkeä meille kaikille ja ei ainoastaan tästä valiokunnasta, vaan muualtakin pitää antaa hyvin selkeästi se viesti eteenpäin, että ei saa jäädä odottamaan, kaksi vuotta neuvotteluihin menee todella nopeasti, jos halutaan muuttaa tilannetta. Nyt jo pitää ottaa kantaa hyvin selvästi. Thank you very much for, for, um, that. Kiitos tästä yleiskatsauksesta eri ongelmia niiden painoarvoon. Olen samaa mieltä juuri tulin kokouksesta, jossa puhuttiin uudesta konsensuksesta. On aika optimistinen skenaario olettaa, että EU-rahoituksen vajeen sitten muut jäsenvaltiot kattavat. Tällaista viestiä ei kuultu vuosi, äh, kokouksessa tunti sitten. Yksi asia unohtui. Herra Peres sanoi, että yksi EUn vaihtoehto on se, että astetaan tietyt alueet etusijalle, mutta jos ajatellaan vielä Gorinin ajatuksia ulkopolitiikassa, eli että pitää vahvistaa Euroopan unionin toimintaa globaalisti, globaalina toimijana, mutta voitte kuvitella, minkälaisia pelkoa kaikista näistä keskusteluista sitten seuraa. Okay, I've, I've got so far two. Kaksi puheenvuoropyyntöä jäseniltä. Muita voi tulla lisää. Nob Noiser, Fernau ja Emmerke Kerero. Jos muut ovat mukaan, niin viitatkaa sihteeristölle. Ja, <clears throat> vielen Dank. Niin, kiitos lopussa sain idean vielä ihan konkreettisesti liittyy konsensusneuvotteluihin. Mehän siellä konsensuksessa kamppailemme 0,7 puolesta. Mutta argumentti, että Iso-Britannia on lähdössä, niin sitä ei ole vielä esitetty. Ehkäpä sitä täytyy vähemmin tuoda esiin argumenteissamme. Nyt sitten, mitä tässä esiteltiin, voimme oikeastaan vain ounastella, mitä Brexit tarkoittaa kehitysyhteistyölle. Kolme häviäjää tulee. Yksi on EU, koska kehitysyhteistyöasioissa EU menettää poliittista merkitystään ja tehokkuutta. Toinen häviäjä on Iso-Britannia – yhdistynyt kuningaskunta, koska tulevaisuudessa se todennäköisesti jää aika eristyksiin kehitysyhteistyössä ja kolmanneksi ihmiset kehitysmaissa. Heille tulee todennäköisesti vähemmän mahdollisuuksia saada apua ja tukea. Tietysti kun kaikki on vielä epämääräistä, niin yhtä osa-aluetta käsittelitte ehkä vähemmän, mutta siellä on ihan konkreettisia asioita, joita ajattelen, jotka vaikuttavat suoraan yhtyneeseen kuningaskuntaan. UKhan Brexitin jälkeenkin 2019, jos se tapahtuu, niin on riippuvainen eh, rahoituskehyksestä. 2020 siellä pitää antaa oma osuus. Ja UK on täytyy pitää kiinni sitoumuksistaan, jotka ovat hankkeita, jotka nyt päätetään, mutta ne jatkuvat 2020 yli. UK on neuvottelijoiden johtajien täytyy tehdä selväksi, että on tehty sitoumuksia, jotka eivät niin noin vain luku 2019. Ja toinen tärkeä kysymys on se, että mikä tulee olemaan suhde AKT-maiden kotonon jälkeen. Tuleeko yhteistyömahdollisuus vai kehittyykö Iso-Britannia siihen suuntaan, että yritetään, kun ajatellaan tätä kotona on hyvää sopimusyhteistyötä, niin yritetään se kompensoida niin, että suuntaudutaan kansanyhteisön maihin eh, vahvemmin. Nämä ovat näkökohtia, joita täytyy vielä ehdottomasti käsitellä. Meille ja Euroopan puolen neuvottelujohtajille varmaan kannattaa painottaa, mitä Salkin sanoi. Juuri kehitysyhteistyön alalla täytyy yrittää sitoa, pitää Iso-Britannia niin lähellä etu kuin mahdollista. Pelastaa, mikä pelastettavissa on yhteistyöstämme vielä. Thank you, Enrique. Kiitos. Enrique Guerrero sitten. Si, eh... Niin kun pysin puheenvuoron, se piti olla oikeastaan vitsi, kun puhun tästä brittiläsnäolosta tuolla puheenjohtajakorokkeella, mutta sitten heti ymmärsin, että, että mitä espanjalaisia on kyllä täällä aivan ehdoton enemmistö valiokunnassa, esittelyiden jäsenten määrässä ja niin edelleen sihteeristön mukaan lukien, joten no, en tiedä puhummeko täällä Brexitistä vai vai espanjalais-brittiläistä vaikutuksista tähän asiaan, mutta oli miten oli. Haluaisin kiittää tästä tutkimuksesta. Tämä on mielestäni erittäin kiinnostava ja voimaperäinen tutkimus ja hyvin hyödyllinen tälle valiokunnalle. Kun valiokunnissa pyrimme tunnistamaan millaisia vaikutuksia Brexitillä oikein onkaan jokaisella toimintakentällä neuvotteluja ajatellen, niin tämän tyyppisten tutkimusten avulla voimme ainakin pyrkiä hahmottelemaan erilaisia mahdollisuuksia ja skenaarioita, kuten eh, Olivier ja hänen kollegansa täällä sanoivat, niin tässä todella arvioimme tulevaisuutta. Tässä on paljon muuttujia, emmekä tiedä miten ne tulevat liikkumaan, mutta on hyvä, että meillä on vähän raameja, joihin näitä muuttujia sitten asetellaan. Sitten toinen huomio, olen aivan yhtä mieltä siitä, mitä edustaja Gören sanoi, erityisesti kun ajatellaan epäsuoraa tai muuta kuin rahoituksellista vaikutusta, joka tulee olemaan Iso-Britannian lähdöllä – kehityspolitiikkaa, niin Iso-Britanniassa on ollut minun puoluetta lähellä olevia hallituksia ei niin kovin kauan sitten, nyt näin ei ole. Mutta molemmissa tilanteissa kuitenkin Iso-Britannia on aina ollut hyvin voimakas ja vahvasti sitoutunut toimia virallisen kehitysavun puolella. Että meillä on ollut kehitysministereiden neuvostossa niin voimakas ääni kuin brittien ääni, niin se on, se on kyllä sellainen valtio, joka tulee menettämään ja se on, sen vaikutuksen on aika vaikea mitata. Kun meillä oli henkilö, joka asut, asettui siellä eturiviin ja, ja saa aikaan muita muutoksia, saa liikevoimaa ja tietyn tyyppistä politiikkaa aikaan, että tällainen menetetään, niin sen vaikutuksia on aika vaikea arvioida. Mutta on varmasti selvää, että Iso-Britannian lähtemisellä tulee olemaan ainakin alkuvaiheessa kielteisiä vaikutuksia siihen, kuinka, kuinka vahvaa yhteistyöpolitiikka, kehityspolitiikka, kehitysyhteistyöpolitiikka Euroopan unionilla voi olla. Minun käsittääkseni näistä, niin haluaisin mielelläni erehtyä, mutta uskonpa, että näistä kolmesta skenaariosta todennäköisin ainakin ne alkuvaiheessa on tämä nationalistinen vaihtoehto – en käyttäisi oikeastaan termiä nationalistinen ollenkaan, koska siihen liittyy muitakin poliittisia sävyjä, mutta, mutta kun ajatellaan sitä, että, is, niin, että tässä ymmärtäisin tämä niin, että Iso-Britannia toimii ajatellen heidän itseään. Jos nyt itseään tulkitsee hyvin, ehkä voitte sieltä auttaa minua, mutta käsitin niin, että Teresa Mayn puhe jossa hahmotellaan Brexitin neuvottelujen alkuasetelmaa, niin tässä on kaksi asiaa, eikä oikeastaan enempää kuin nämä kaksi asiaa koko tässä puheessa. Ensinnäkin ulkorajat ja maahanmuutto, ja toinen on se, että saadaan takaisin riippumaton toimintamahdollisuus kansainvälisessä kaupassa. Iso-Britannia EUn ulkopuolella jälleen uudestaan pystyy toimimaan kansainvälisen kaupan toimijana ilman, että Euroopan unioni sitoo sen käsiä ja siitä voi jälleen tulla tällainen ikään kuin imperialistinen toimija maailmassa kauppapolitiikassa. Tämähän tarkoittaa sitä, että on hyvin selkeitä vaaroja, joiden mukaan kehityspolitiikka valjastetaan Euroopan, Iso-Britannian ulkopolitiikan osaksi, ainakin Brexitin tapahtuessa ensimmäisessä vaiheessa voi olla, että myöhemmin tilanne korjautuu kun Ison-Britannian itsensäkin etujen mukaista on, on näyttäytyä muunlaisena kuin egoistisena toimijana kansainvälisillä foorumeilla, mutta neuvotteluiden aikana on ymmärrettävä, että ei riitä, että sanotaan, että neuvottelut johtavat tiukkaan Brexittiin tai pehmeään Brexittiin tai ystävälliseen Brexittiin tai ei Brexittiin ollenkaan Kyllähän täällä on erilaisia asioita aihepiiristä liikkuen. Vapaa liikkuvuus varmastikin, siinä tulee kova Brexit eteen. Mutta voi olla, että yliopisto ja tutkimus- ja kehitysasioissa Brexit ei olekaan niin kova ja saattaa olla mahdollista, että kehitysyhteistyössä ja humanitaarisessa avussa Brexit ei olisi niin kova. Uskon, että tämä onkin se rooli, joka meille, meidän pitäisi ottaa itsellemme parlamenttina ja kehitysyhteistyövaliokuntana. Meidän olisi pyrittävä siihen, että meidän puolestamme, puoleltamme Brexitin tulokset olisivat ystävällismielisiä. Meillähän oli valiokunnan kokous pari kuukautta sitten ja siellä oli aika laaja yksimielisyys siitä, että ei meidän pitäisi kehitysyhteistyön puolelta lähteä näihin neuvotteluihin mitenkään negatiivisin mielin, vaan päinvastoin pyrimme säilyttämään yhteisenä mahdollisimman paljon siitä, mitä, mikä meillä on yhteistä. Loppujen lopuksi se, mitä EU tekee, riippuu 27 jäsenvaltiosta. Jos ei Brexitia olisi tullut, niin sitten se riippuisi 28, mutta Oletetaan nyt, että Brexit on edessämme ja sittenhän meidän on käärittävä hihat ja ryhdyttävä työhön 27 valtion kesken. Meidän olisi keskiudessamme säilytettävä se sitoumuksen taso, joka Iso-Britannialla oli silloin, kun se oli osa Euroopan unionia. Eli tässä mielessä Iso-Britannian pitäisi toimia esimerkkinä jäljellä oleville 27, niin että vahvistaisimme yhteistyön politiikkaamme. En tiedä, mitä tässä tapahtuu ja minkälainen Brexit meille tarjoilla. Uskon, että alkuvaiheessa varmaan on paljon kielteisiä vaikutuksia ensi vaiheessa. Iso-Britannia pyrkii asettamaan tämän oman yhteistyöpolitiikkansa oman ulkopolitiikkansa palvelukseen, jota sen on rakennettava yksittäisenä toimijana eikä enää Euroopan unionin jäsenenä. Joten voisipa kuvitella, että Iso-Britannia ryhtyy tekemään kauppasopimuksia useiden maailman alueiden kanssa ja asettaa kehitysyhteistyön politiikan osaksi että näitä kauppasopimuksia. Toivon, että erehdyn tässä. Ja loppujen lopuksi, no, olettaen, että, että, että kaikilla on täällä kaksi kättä, niin, niin näissä jäljellä olevissa 54 kädessä sitten on tämän tulevaisuus, niin kuin Gören sanoi, meidän käsissämme on sitten, no, ryhdymmekö pikkuhiljaa neljän vuoden aikana nostamaan rimaa ja saavuttaa näin sen tason, joka nytkin on ilman Iso-Britannia. En näe, tätä olisi mikään helppo harjoitus, mutta uskon, että mikäli Euroopan unioni 27 valtion voimin haluaa toimia globaalina toimijana, niin kyllä siinä selkeästi tarvitaan yhteistyöpolitiikkaa, puolustuspolitiikkaa ja ei ainoastaan varoja, vaan myös la- laadukasta apua hallinnoinnissa ja korruption torjunnassa, ihmisoikeuksien puolustamisessa ja niin edelleen, mutta ei nyt tästä sen enempää. Thanks, Enrique. Bogdan. Kiitos Enrique. Sitten Bogdan Venta. No solo que la gente... Kiitos Linda. Kiitos tästä esityksestä. On hienoa, että voi puhua espanjan kieltä. Ja koska olen tässä Norbertin kanssa toisena esittelijänä uutta konsensusta, niin ei tässä ole mitään lisättävää. Minä olen samaa mieltä siitä, että pitää olla idealista ja olen samaa mieltä Norbertin ja Charlesin kanssa. Yhdistynyt kunnioskunta on päättänyt lähteä pois. Siellä oli kaksi rintamaa, yhdet olivat puolesta ja toiset vastaan ja hallituksen oli tämän osoitettava ja me nyt laskemme sen varaan, että yhteiskunnaskunta toimii pragmaattisesti ja koska se on ollut todella suuri maksaja kehitysavussa, luotan siihen, että jatkossakin näin käy. Tämä on meille hyvin tärkeä Ja sitten toisaalta tässä puhutaan monesta eri asiasta. Tässä on erilaisia ajatuksia paperilla, mutta ei vielä tiedetä, miten tässä käy. Ja kuten Estelle Norbergkin sanoi, meidän pitää miettiä, miten voimme lisätä tätä määrää 0,7 prosentin jäsenvaltion pitää tämä muistaa, mutta tällä hetkellä ei tiedetä, mikä skenaario tulee valitsemaan yhdistyneessä kuningaskunnassa ja ehkä käy ilmi, että menetämme vähemmän. Ehkä olisi hyvä saisimme pragmaattisen skenaarion. Kiitos. I don't see any other colleagues in the... Niin, oliko vielä kollegoita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, niin minulla on muutama kysymys itse asiassa. Jostakin luvuista EU on sitoutunut 0,7 saavuttamiseen 2030 mennessä, kuten Charles sanoi. Lukuja mukautetaan, mutta oletteko selventäneet, se ei tullut ihan esityksestänne selkeäksi, että mitä UK-lähteminen tarkoittaisi sen suhteen, että EU siihen mennessä 2030 sen 0,7 saavuttaisi yhdessä kokonaisuutena ja miten suuri avunantaja. Siis jos oletetaan, että jäsenvaltiot eivät nostaisi osuuksiaan suuresti, mikä on tietysti todennäköisempää, kun otetaan huomioon, mitä nyt nähdään, ja ihan yleisesti ottaen taloustilanne – miten suuri avunantaja EU olisi, kun tällä hetkellä sanotaan, että olemme suurin maailmassa. Olisiko se sitten vielä totta, jos kaikki muut pitäisivät avun samoilla osuuksilla kuin nyt? Olisiko se edelleen totta? Olenko oikeassa, että oletuksenne on, että muut maat olisivat valmiit kattamaan vajeen? Siis jos on tämä nationalistinen skenaario, eikä tee mitenkään yhteistyötä lopun EUn kanssa, niin teillä on skenaario, että EU lisäisi apua. Millä perusteella näin sanotte? Onko näin keskusteltu ihmisten kanssa vai onko se vain optimismia? Ja sitten muutama kommentti loppuun. Nyt kun olen kollegoita kuunnellut, nyt jos ajatellaan, että 2015-2030 uutta konsensusta neuvotellaan, 2005 vanhempi konsensus sovittiin UK puheenjohtajakaudella. Ja silloin kampanjoitiin kovasti, että saataisiin köyhyydestä historiaa ja UK oli suuressa roolissa, kun se vei kehityspolitiikkaa eteenpäin, että se sai 0,7 prosentin allekirjoittamaan jäsenmaat tehokkuutta mukaan monia asioita, positiivisia asioita, joita valiokuntamme on tukenut, niin vietiin eteenpäin silloin UK-kaudella. Viime vuosikymmenellä siellä lopussa. Myöskin kautta brittihallitusten. Tänään ollaan oikeassa, että ainoa ministeri, joka on myös äh, ulkoministeri, siis että ei ole osa toista ministeriötä, kehitysministeri, useissahan se on, niin sitten on brittihallituksessa vahvempia asema siis ei ole mikään varaministeri, jonka yläpuolella on, eli saattaa olla hyvin vaikutusvaltainen neuvostossa. Eli jos nyt miettii, että miten, miten tämä käytännössä toimii, poliittisesti. Ja sitten lopuksi, emme tiedä mitä tapahtuu, mutta toivon todella, että, ja monen kollegat ovatkin sanoneet, että UK tekee päätöksen, että se tekee tiivistä yhteistyötä EUn kanssa. Minusta siinä olisi järkeä meidän kannaltamme, UK kannalta tulevaisuudessa on järkeä tehdä yhteistyötä kentällä kehitysmaissa ja on järkeä tehdä yhteistyötä, koska meillä on niin paljon samoja arvoja. Toivon, että näin käy. Mutta kuten sanoin, niin jää nähtäväksi, kun neuvottelut etenevät. Komissio ei pysty tätä vielä kommentoimaan. Ei ole kantaa ennen kuin Brexit-neuvottelut alkavat, joten välitän puheenvuoron puhujille. Voivat vastata kysymyksiin. En tiedä kumpi haluaa ensin. Muchas gracias por, por todo. Kiitos kaikista kommenteista ja ehdotuksista. Ehkä pari selventävää sanaa liittyen tähän tutkimuksen kokonaisuuteen, metodologiaan ja tavoitteisiin. Emme pyri tässä väittämään, että Brexit vaikuttaisi vain vähän kehityspolitiikkaan ja humanitaariseen toimintaan vaan että se olisi rajallinen. Siis ei pieni vaikutus, vaan rajallinen. Ja mihin se rajoittuisi? No se rahoittuisi, rajoittuisi brittipanokseen ja rahallisesti ja toisaalta operatiivisesti koskemaan brittikansalaisjärjestöjen yhteistoimintaa EUn kanssa ja se olisi rajoitettu, koska poliittisesti sillä voisi olla tietty vaikutus siihen, miten EU voi olla näkyvä avun antajana. Ja sitten jos ajatellaan myös sitä, miten brittipolitiikka on vaikuttanut EU-kehityspolitiikkaan ja päinvastoin. Jos ajatellaan tätä ensimmäistä vaikutusta, eli rahoitusvaikutusta, no se on helppo määritellä, koska se on käskin kosketeltavissa. Mutta kun sanotaan, että operatiivisesti vaikutus on rajallinen, niin toisin kuin muiden politiikkojen yhteydessä, kehitysyhteistyöpolitiikassa ei ole suuria hallinnollisia esteitä sille, että EU voisi Brexitin jälkeen tehdä yhteistyötä yhteistyneen kunnaskunnan kanssa. Erityisrahastot ovat sellainen väline, jonka kautta EU ja yhdistynyt kuningaskunta voisi jatkaa yhteisten hankkeiden täytäntöönpanoa, mitä tulee brittitoimijoiden osallistumiseen eurooppalaisen järjestelmään, jos ajatellaan nyt hallinnon kannalta tätä, niin on olemassa eh, ratkaisuja jotka liittyvät esimerkiksi brittikansalaisjärjestöjen eh, toimintaan EU-maissa. Ja eri haastatteluista, kun haastattelimme ihmisiä sekä yhdistyneessä kunnassa että Brysselissä, tuli erilaisia näkemyksiä. Ei ole mitenkään selvää, että yhdistynyt kuningaskunta olisi ollut kehitysyhteistyöasioissa hyvä oppilas Euroopan tasolla, vaan ehkä päinvastoin. Ehkä se on ollut jäsenvaltio, joka, koska se oli niin sitoutunut tähän politiikkaan kansallisesti, on kyennyt vaikuttamaan Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikkaan. Meillä on tämä value for money-ajatus, tehokkuus, tavoitteet esillä ja tämä on myös lyönyt leimansa kehitysyhteistyöpolitiikkaan Euroopan tasoisesti, mutta tämä avun antaja ei kuitenkaan aina ole kovasti helpottanut yhteistyötä EU:ssa. On yrityksiä pyrkiä ohjelmoimaan yhdessä toimintaa, mutta tämä ei aina ole ollut helppoa siksi, että yhdistyskunnaskunta ei jäsenenä ollut yhteistyöstä kovin innostunut, eli tässä on menty ehkä pikemminkin tähän toiseen suuntaan. Tässä mielessä, jos hallintoon eivät liity nämä suuret ongelmat, vaan pikemminkin politiikkaan, niin tämä on ehkä hyvä indikaattori koskien yhdistynyttä kuningaskuntaa ja sen sitoumusta kehitysapuun, eli jos ajatellaan maksatuksia, kuinka paljon on sidottu näitä rahoja, niin voidaan katsoa, miten nämä budjetit ovat muissa maissa kehittyneet. 12 EU-jäsenvaltiossa on kriisin jälkeen alennettu näitä varoja, mutta YK lisäksi oli kolme muuta maata, jotka lisäsivät tätä prosenttia. Jopa 56 prosenttia on lisätty, eli Saksa, Italia ja Ruotsi ovat olleet näitä lisäjämaita. Sen takia näiden kolmen skenaarion lisäksi Brexitin jälkistä tilannetta koskien on olemassa myös ajatus näistä muiden maiden toimintatavoista. Eli tässä on tällainen mahdollinen dikotomia, jos EU päättää toimia kansall- alueellisena toimijana, joka keskittyy kovasti kehitysyhteistyöpolitiikkaan? Vai käykö ehkä niin, että tiettyjen poliittisten johtajien takia siirrytään pikemminkin globaalin ja monen keskisen johtajuusaseman suuntaan kansainvälisessä kehitysyhteistyössä. Entä sitten tuleeko pehmeä vai kova Brexit? Tämä kommentti kuului eri haastatteluissa, jotka pidimme tätä tutkimusta varten. Tämä koski myös yhteistyötä Brexitin jälkeen. Eli argumenttina oli se, että ne prosessit, jotka ovat Brexitin johtaneet, eivät koskeneet kehitysyhteistyöpolitiikkaa ja siksi on helpompi löytää ratkaisu ehkä näihin kysymyksiin ja myös tutkimukseen ja kehitykseen. Mutta meille sanottiin siis, että on mahdollista, että ehkä joitain brittitoimijoita tai EU-toimijoita tämä voisi kiinnostaa ja myös ottaen huomioon, minkälaisia eh, välineitä tässä käytetään, niin pitää huomioida, että tässä on myös kaikki poliittiset vaihtoehdot jäsenvaltioilla. Eli eh, voi olla, että kova Brexit ei välttämättä vaikuttaisi kehitysyhteistyöpolitiikkaan näin. Ehkä lopetan tähän. Niin, minä voisin ehkä lisätä vielä muutaman seikan, jos ajatellaan tätä kovaa tai pehmeää brexittiä. Me, meidän piti tätä miettiä, miettiä sitä, miten tämä vaikuttaa yhteistyöhön komission ja brittihallituksen välillä. Tällainen kaupallisesti kova Brexit kuitenkin, siihen voisi liittyä intensiivinen yhteistyö kehitystyöasioissa. Ajattelemme kuitenkin, että tämä ei ole todennäköistä. Me joudumme miettimään näitä seikkoja ja esimerkkinä toimivat Norja ja Sveitsi. Siellä on paljon yhteistyötä kehitysyhteistyön politiikan kanssa, mutta nämä ovat kuitenkin Euroopan eh, talousyhteisön jäseniä EFTA-maita. Tuleekohan isosta Britannista EFTA-maa. No tuskinpa me olemme miettineet tätä mahdollisuutta, mutta olemme nyt rajoittuneet, olemme rajoittaneet tämän tiettyihin vaihtoehtoihin ja miettineet sitä, mitkä nämä suhteet olisivat EUn ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä. Ehkä käy niin kuin Jussi Gerre sanoi, mutta valitettavasti me olemme kuitenkin joutuneet tätä toista vaihtoehtoa miettimään. Ja sitten jos ajatellaan sitten näitä varoja, no ei, ei välttämättä Brexit tuo kehitysyhteistyövarojen vähenemistä mukanaan, vaan jos me eurooppalaiset tai tässä valiokunnassa ajattelemme, että kyseessä on mallimaa, niin miksi meidän pitäisi olla huolestuneita siitä, että jos Lonto lisää varoja, niin tämä olisi mukaan huolestuttavaa. Eihän se ole huolestuttavaa ollenkaan. Meidän pitää eh, tätä, tähän asiaan tuoda lisää selvyyttä, mutta jos tietyssä skenaariossa vähennetään näitä varoja, niin tämä olisi huolestuttavaa. Ja myös jos niitä lähdetään hallinnoimaan eri tavalla, Tämä olisi tämä kansallismielinen ja realistinen skenaario. Ja nationalistisessa skenaariossa ei mainittu mitään prosenttimäärää, mutta tämä on kuitenkin epätodennäköistä. Eli jos ajatellaan, että yhdistyskuningaskunta poistuu EU-sta ja äh, lähtee siihen suuntaan, että se irrottautuu kansainvälisestä yhteistyöstä, missä se on aktiivisesti ollut mukana. Tämä vaikuttaisi aivan äh, selvästi Tällainen kanta tulee tietystä lehdistä läpi, mutta tuskinpa näin kuitenkaan käy. Tämä epätodennäköistä ja ainoastaan tuossa tapauksessa kehitysyhteistyövarat vähenisivät koska me olemme lähteneet liikkeelle näistä tietyistä ajatuksista liittyen BKT. -hän. Nämä ovat aika vaikeita ennakkoehtoja, mutta me emme kuitenkaan pystyneet tähän paneutumaan sen pidemmälle. Sitten meillä on tämä realistinen skenaario ja haluaisin sanoa, että siinä kehitysyhteistyö politiikka liittyy kauppapolitiikkaan globaalilla tasolla. Ei tästä pidä olla nyt niin kovin huolestuneita. Ei tämä ole kovin kaukana EUn perinteistä politiikasta. Ja ehkä voin vastata vielä tähän kysymyksestä, kuinka suuri avunantaja EU tulee olemaan. Euroopan unionin komission jäsenvaltiot Brexitistä huolimatta ovat jatkossakin maailman tärkein avunantaja yhteisö, jos katsotaan kaikkia yhdessä. Eli vaikka Euroopan Yhdysvaltoille olemassa, niin kuitenkin tämän suurin avunantaja toimien. Ei kuitenkaan 50 prosenttia, vaan 46-48 prosenttia tulemaan avun määrä. Ja ainoastaan tässä kansallismielessä skenaariossa tilanne muuttuisi, jos vähennetään eh, yhdistyneessä kunnassa avustusvaroja. Näin Saksa olisi ykkösenä. Ja nyt 2015 on jo tapahtunut muutoksia. Komissio on neljäntenä josti Saksa mennyt sen edelleen ja jatkossakin oltaisiin tällä sijalla. Charles yhteenveto. Niin, puheenjohtaja, tässä on paljon spekulointia ja vähän varmuutta. Tästä voidaan, voidaan kolme neljä päätelmää vetää. Ensinnäkin täällä on kaksi muuta, joilla voidaan perustella tämän määrin kasvaminen. Ensinnäkin 70-luvulla jäsenvaltioiden päätös nostaa näitä määriä ja se on usean kertaan toistettu ja usean kertaan näitä on nostettu. toinen, toinen motiivi, mitä varten meidän olisi lisättävä kehitysapuamme on Iso-Britannian lähtö EU-sta, mikäli haluamme säilyttää painoarvomme. Sitten toisekseen se, että keskittyttäisiin uudelleen Euroopan unionin lähinaapurustoon, tämä ei tunnu kovin realistiselta. Euroopan unionin itäpuolen naapurit ovat keskittyneet maan naapuruusalueeteensa, euroalueeseen Espanja ei, ei ole oikein jättänyt vanhoja siirtomaita, Meillä on vanha ei, suhteet Afrikkaan, joten kaiken kaikkiaan nämä, tämä, nämä aloitat on katteettu ainoastaan. Tämä eriytys periaate voi aiheuttaa sellaista, että tähän komissioon toteuttaa. Eli sitä mukaan, kun päästään tähän keskitulon maaksi, niin sitten pudotaan pois edunsaajamaiden luettelosta. Ja kolmas asia, eurooppalainen kehitysrahasto. Tästä tulee varsinainen pähkinä. En oikein ymmärrä, kuinka Iso-Britannia hyväksyisi, että komissio edelleen toimisi eurooppalaisen kehitysrahaston hallinnoijana. Kun ajatellaan, millaisia puheita pidettiin Brexit-kampanjan aikana, niin komissiota syytettiin aina siitä, että se on byrokraattinen hirviö, joten en ymmärrä, miten näissä asioissa voitaisiin hyväksyä se, että komissio edelleen jatkaisi roolissaan ja tämä sopisi Iso-Britannian. En oikein usko, että näin on, epäilen tätä. Mutta tästä aiheesta varmasti tulemme keskustelemaan vielä hyvin pitkään. Kiitos Charles. Kiittäisimme sel- selvityksen esittelystä kahta vieraspuhujaa. Kiitos, että tulitte paikalle tämän työstämistä hän jatkamme. Kiitos. It's food for thought and we'll watch this. Ajattelemisen aihetta. Nyt kun on kovin espanjankielinen iltapäivä valiokunnassa, on hyvin aikaa keskusteluihin kohdasta 15. Ei on poliittinen suhde latinalaisen Amerikan kanssa. Tässä puhutaan kahdesta asiasta. Kuulemme esittelijäämme Enrique Kerksalon mietintö tai lausunto uudesta EU-politiikasta suhteessa latinalaiseen Amerikkaan. Ennen kuin Enrique Kereuraa kuullaan, niin ensin kuullaan yhdestä tärkeästä osatekijästä EU-ohjelmissa latinalaisessa Amerikassa. Erossa siellä on hankkeen nimi. Hanke on yksi tärkeimmistä välineistä, joita EUlla on, joilla tuetaan sosiaalista kohesiota latinalaisessa Amerikassa. Tietystikin EU on mukana kehitysyhteistyöpolitiikassa latinalaisessa Amerikassa eri tavalla kuin Afrikassa, koska riippuen, että mikä minkälainen maa on, mutta kollegat halusivat kuulla enemmän Eurosocial-hankkeesta tänään. Siitä kuullaan, sitten kuulemme herra Guerreron mietinnöstä tai lausunnosta. Latinalaisesta Amerikasta ei ole minun puheenjohtajakauteni aikana ainakaan keskusteltu kovin paljon. Hyvä, että tähän keskitytään tänään. Yleensä tähän skenaarioon ei ole tarpeeksi aikaa. Ensin siis herra Kaleha, joka on, ja minulla ei ole, on, on tässä, eurososiaalin johtaja hankkeessa siellä. Hauska tavata, tervetuloa. Niin voisitte selittää, useimmat kollegat eivät tunne ohjelmaanne. Mikä hanke on, mitä sillä tehdään? Saatte noin 10 minuuttia siihen, mitä tapahtuu. Ja miten se sopii tähän uuteen strategiaan? Onko se osa sitä kokonaisuutta? Eh, bueno, buenas tardes. Eh... okay, hyvää iltapäivää. Ensinnäkin suuret kiitokset tästä kutsusta sihteeristöltä tulla kertomaan teille tästä ohjelmasta, joka on ollut jo käynnissä. Nyt on kolmas vaihe menossa. Aloitimme vuonna 2005 ja tällä hetkellä minulla on kunnia johtaa operaatiota 4-5 kuukautta sitten – tässä aloitteen pääsen aikaisemman vaiheen loppuun. Tässä kokouksessa kuulen tämän Brexit-keskustelun lopun ja vaikutukset kehitysapuun. Tämä on oikein kiinnostava tutkimus, jonka kollegat täällä esittelivät. Ja ajattelin tässä juuri, että aika hyvä sattuma, että nämä asiat tulevat tässä peräkkäin ja tulen nyt esittelemään teille ohjelmaa, jonka, joka tavoitteiden, kumppaneiden ja toiminsa mukaan voisi oikein toimia esimerkkinä siitä, kuinka riippumatta siitä, kuinka paljon määrärahoja on, niin laadulla on merkitystä. Ja toki 0,7 on tärkeä tavoite ja määrien lisääminen on tärkeää, mutta yhteistyön toteuttamisen tapa on myös hyvin tärkeä. Ja uskon, että nyt tässä meillä on ohjelma, joka on ollut hyvin menestyksellinen ohjelma, jonka ytimessä on tavoite, joilla saataisiin lisättyä sosiaalista kohesiota latinalaiseen Amerikkaan. Ja tässä kohesio ymmärretään sellaisena, että siinä otetaan mukaan nämä eri indikaattorit ja vähennetään eriarvoisuutta ja myös subjektiiviset toimet, kautta lisätään tällaista yhteiselomahdollisuutta, niin sosiaalista sopimusta vahvistetaan. Tätä ohjelmaa on toteutettu jo kymmenisen vuotta Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan välillä ja vahvistettu eh, sosiaalisen koheesion ja julkispolitiikkaa määrien osalta. Budjetti ei ole kovinkaan suurin, no ottaen huomioon kuinka suuret vaikutukset tällä ohjelmalla on ollut. Tässä oli Italian, Ranskan ja Espanjan muodostama konsortio, joka on toiminut primusmoottorina, vaikka siinä mukana on ollut myös muitakin eurooppalaisia maita tietenkin. Olen nopeasti valmistellut kymmentä minuuttia varten, jotka sain käyttöön, niin lyhyen esittelyn, jossa tuon esille joitakin tietoja ja vähän kontekstia latinalaisesta Amerikasta, missä siellä tällä, tänä päivänä mennään. Kaikki latinalaisen Amerikan maat eivät ole keskitulon maita, eivätkä sillä hilkulla. Ne, jotka ovat matkustaneet alueella, tietävät, että tämä eriarvoisuus merkitsee, että siellä on valtavia haavoittuvia alueita Brasiliassa, Chilessä, Kolumbiassa ja niin edelleen. Haluaisin kertoa teille nyt täällä joitakin tietoja Latinalaisesta Amerikasta ja sitten voimme mennä paremmin tähän eurososiaaliohjelmaan ja sen luonteen piirteisiin. Ja on totta, että meillä kaikilla on paljon kokemusta kehitysyhteistyöstä. Minulle ja monelle muille tämä on varsinainen esimerkki, jota olisi syytä seurata. OECDn piirissä Pariisissa tästä juuri puhuimme ja siellä OECDn kehitysyhteistyökeskuksessa sanottiin, että tämä tilanne, jossa meillä on todella jaettu jaettu yhteistyön puitteisto. Tämä on todella sellainen malli, joka ei edellytä paljon resursseja, mutta se edellyttää sen, että, jär, että resursseja käytetään järkevästi jaet, jakamalla tietotaitoa ja kokemusta niin, että parannetaan osallisuutta, integraatiota ja, ja sosiaalista kohesiota. Näin, katsotaanpa voimmeko mennä eteenpäin. Tässä on kuva, tämän tunnettu Gini-indeksi, Viimeisin julkaisu on vuodelta 2014, mutta tämä on vähän luotettavampi. Tässä on alueen maita luoteltu sen mukaan, minkä verran siellä on eriarvoisuutta. Yhdessä ääripäässä on Uruguay ja toisessa sitten muutamat, muutamat maat tuolta Pohjoisesta Keski-Amerikasta sihteeristöstä sanottiinkin, on mahdollista, että parlamentista käsin käyttäisi vierailulla Keski-Amerikassa ja Honduras, Guatemala ovat juuri niitä maita, joissa on suurin eriarvoisuus. Brasilia, Panama, Kolumbia, Paraguay tulevat tässä perässä ja Costa Rica ja Chile myös. Tän, 170 miljoonaa köyhää asuu tällä alueella. Keskiluokka on heikko ja hyvin haavoittuva. Ja tällä hetkellä kasvu on hitaampaa. 2017 on ollut jopa taantumaan tällä alueella, tai 2016 on ollut taantumaan, ja tällä, tämän vuoden aikana pientä nousua. Täällä on todella keskiluokka ja alempi keskiluokka, haavoittuvassa asemassa palvelujen saatavuuden, terveydenkoulutuksen suhteen myös suhteellinen köyhyys ja äärimmäinen köyhyys siellä näkyvät. Viime vuosien suuntaukset tunnette latinalais Amerikassa on sattunut yhteen tällaiset kasvun vuodet ja samalla on, on pidetty tärkeänä sosiaalisten kulujen painottamista. Ja tämä on mahdollistanut sen, että on voitu vähentää tasa-arvoa palkkaajien puolella ja, ja tasoittaa nettotuloja. Näin ollen parantaa kohesiota. Täällähän on maita, joissa joissa on todella saavutettu myönteisiä tuloksia, mutta rahoituskriisi, kuten tiedätte vuodesta 2008-90 alkaen, on vaikuttanut myös tälle alueelle ja sen kasvuun se on vaikuttanut BKTn osalta ollaan laskusuunnassa. Tässä se ei oikein näy, mutta kyllä meillä tässä on luokiteltu latinalaisen Amerikan maat epä, tässä, epäarvo, eriarvoisuuden mukaan. Tällä on vähän vahvemmalla sinänsellä maati merkitty. Täällä on vaaleammalla maat, jossa on hyvin äärimmäistäkin köyhyyttä, paitsi Chile, Uruguay ja Argentiina ovat ainoat maat, jotka ovat tummana ja muissa maissa on vielä 170 miljoonaa köyhää ja keskiluokka on hyvin haavoittuvassa asemassa, kuten totesin. Kyseessä on ohjelma, jonka pyrkimyksenä on edistää sosiaalista kohesiota ja vähentää tällaisia erilaisia kuiluja, jotka ovat monen tyyppisiä. Yksi näistä tärkeistä kuiluista koskee sukupuolten välistä kuilua. Kuten sanoin, yli puolet alueen naisista ovat ilman omia tuloja tai heidän palkkansa on vähimmäispalkkaa. Sukupuolten välinen kuilu on yksi alueen suurimmista haasteista. Tässä sitten joitakin faktoja Hondurasista, El Salvadorista ja Guatemalasta. Nämä ovat kolme maata, joista te vaikutitte olevan kiinnostuneita. Kaikissa näissä on paljon väkivaltaa, paljon eriarvoisuutta. Euroopan unioni ja Euroopan komissio on tekee vahvaa kahdenvälistä yhteistyötä ja siellä on ohjelmia, joilla pyritään edistämään nuorisotyöllisyyttä ja pyritään parantamaan oikeuslaitoksen tilannetta esimerkiksi Guatemalassa – siellä tilanne on todella äh, kiikun kaakun, mutta sitten todella Guatemala, El Salvador, Nicaragua ja Honduras äh, sekä Bolivia ja Paraguay, nämä ovat edelleen maita, joissa käydään intensiivistä kahdenvälistä yhteistyötä komission taholta, DEFCO pääosasta tässä on eurooppalaisena toimijana ja näissä nämä maat todella saavat eniten apua Konteksti ei vastaa afrikkalaista tilannetta, mutta täällä on 15 maat, ma, kun ajatellaan 15 maata maailmassa, jossa on suurin eriarvoisuus, niin kuudesta, kuudesta sijasta eteenpäin sieltä löytyy latinalaisamerikkaisia maita. Tähän väliin tulee eurososiaaliohjelma, se on syntyi Euroopan unionin ja Latinalaisamerikan huippukokouksista ja, ja sosiaalinen kohjeisi on tässä otettu alkuvaiheessa jo teemaksi. Siihen liittyy osallisuus, palkkaerojen vähentäminen ja myös tällainen yhdessä ilo, rauhanomainen, luottamuksellinen mahdollisuus elää yhdessä niin, että saadaan aikaan yhteiskuntasopimus ja saataisiin aikaan kasvua ja hyvinvointia. Ja Mahtaako tässä olla yhteyttä internetin? Eh, tässä. Kyseessä on tuomari, espanjalainen tuomari. Haluaisin teille, teidän kanssanne jakaa hänen kuvauksensa ohjelmasta. Oh, yeah. Carol, no, can you, no, no, yeah, Carol, do you want to let her do it? Yeah. Let Yeah. Yes, Yeah. Bueno, él es un magistrado que... No, hän on siis ollut aikaisemmassa vaiheessa Eurososiaalin johtokunnassa mukana ja tämä tuomari tässä nyt kuvailee tilannetta. Nyt tämä taitaakin toimia. Eurosocial es un programa que responde a las necesidades que, que tiene la gente, que tienen las instituciones, que tienen los, los países. Se trata, por tanto, siempre de saber qué necesidades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 sorry, Carlos, I was just explaining that for those who didn't speak Spanish, there was no interpreting for these videos, so they're not a good... Tulkki ei kuuluta alkua, kun tuli videon päälle puhe. Mutta just... ehkä voitte tehdä yhteenvedon tästä. No, Simplemente era compartir el testimonio. Niin halusin vain jakaa tässä tämän tuomarin todistuslausunnon tässä aiheesta. Hän on tehnyt vahvasti yhteistyötä Eurososiaalo-ohjelman kanssa aikaisemmassa vaiheessa, vaiheessa kaksi, vuodesta 2010 vuoteen 2015. Ja hän tässä oikein hyvin selitti tämän tilanteen. Hän, hän on ollut alo- panemassa pystyyn tätä järjestelmää ja hän selitti ohjelman luonnetta. Yhteistyön tapa perustuu tasavertaisten kumppaneiden vuoropuheluun ju, tässä on sekä latinalaisen Amerikan että Euroopan tason virkamiehet ja toimijat, joilla on tällaista julkispoliittista taustaa ja he vaihtavat hyviä käytäntöjä eri, eri vaiheissa kehitystä. Tämä vuoropuhelun avaaminen on tässä kiinnostavaa. Aiheena on todella julkisen politiikka ja erityyppiset uudistukset, joiden kautta voidaan parantaa sosiaalista kohesiota kussakin maassa. Tällainen toimintatapa on auttanut vaihtamaan kokemuksia Euroopan äh, ja latinalaisen Amerikan välillä. Näin kohesiopolitiikkahan ei mitenkään ole Euroopan ytimessä. Euroopalla on toki paljon jaettavaa latinalaisen Amerikan kanssa ja muiden kehitysmaiden kanssa – mutta sitä on myös täydennetty hyvin voimakkaan etelä-etelä vuoropuhelun kautta Latinassa Amerikassa ja Euroopan unioni tätä myös edistänyt. Ja mukana on ollut Argent- argentinalaisia, joilla on, joilla on samanlaisia työllisyyspolitiikkaa ja laista, niin muiden kanssa. We do have, we've had 15 minutes now. 15 minuuttia on, että tässä ollaan yliajalla. Jos voisitte tehdä yhteenvedon kommenteista. Niin. Meillähän on myös tässä esite kolmesta ohjelmasta, eli kerrora tarvitsee myös aikaa, joten voisitte lopettaa. En fin, el resumen, digamos, es que se trata de un programa, eh, bueno, pues llamado... Niin, kyseessä on siis ohjelma, jonka tarkoituksena on rakentaa siltoja Euroopan unionin ja Latinalais-Amerikan välille. Olemassa olevat ongelmat molemmilla alueilla näin ikään kuin lähentyvät eriarvoisuusongelmat edellyttävät luovuutta ja julkispolitiikkaa. Latinalainen Amerikka on nyt tällä polulla ja, ja Euroopan, e, Eurooppa tässä tekee yhteistyötä heidän kanssaan. Meillä on vielä viisi vuotta edessämme. voimme parantaa sosiaalista kohdista molemmilla alueilla. Kiitos. Toivotaan, kuten sanoitte, nythän suunnittelemme tai valiokunta suunnittelee Keski-Amerikan vierailuja todennäköisesti ja haluaisimme paikan päällä nähdä Eurososiaalin hankkeita. Kiitos siitä, että hahmottelitte, minkälaista kehitysyhteistyötä latinalaisessa Amerikassa teette. Ja nyt Enrique Guerrero saa mahdollisuuden esitellä lausuntonsa uudesta suuresta strategiasta latinalaiseen Amerikkaan. Kiitos. Kiitos Juan Manuel. Ei ainoastaan tästä esityksestäsi, vaan kaikesta siitä työstä, mitä Eurososial tekee Latinalaisessa Amerikassa. Ja sinne viedään eurooppalaisia kokemuksia, mutta myös saadaan näiseksi yhteyksiä etelän maiden toimijoiden välillä ja näin voidaan edistää siellä kehitystä. Haluaisin sanoa, että tämä lausunto, joka täällä on tulossa käsittelyyn, on afet mietintö, joka on strateginen luonteeltaan. Ja aivan lyhyesti haluaisin sanoa, että Euroopan unionin pitäisi mielestäni vahvistaa strategisia suhteitaan Latinalaisen Amerikkaan ja Karibian maihin. Tämä oli tarpeellista jo ennen kuin yksi tärkeimmistä tai tärkein globaali toimija, Yhdysvallat, päätti lähteä eristäytymisen tielle ja erottautua sopimusta konvensioiden kanssa ja eristäytyä Latinalaisesta Amerikasta ja vaarantaa monen maan taloudellisen tilanteen, erityisesti Meksikon tilanteen. Tämä on nyt sellainen hetki, jolloin Euroopan unionin vastauksena pitää olla tämän alueen asettaminen Eh, strategisesti ykkössijalle, kun Yhdysvallat jättää sinne mahdollisen tyhjön. Ja tämä tyhjö voi joskus olla kielteinen, joskus ei niin täysin kielteinen, riippuen siitä, minkälainen se tyhjö sitten oikein on. Tässä valiokunnassa meidän näkökulmamme liittyy kehitysyhteistyöhön. Ja tämä on lausunto AFETin mietintöön. Tässä lähdetään liikkeelle muutamasta perusperiaatteista Ensinnäkin latinalainen Amerikka, niin kuin tässä on käynyt ilmi, on maanosa, jossa on todella suurta epätasa-arvoa. Kuuden ensimmäisen jälkeen kaikki seuraavat maat ovat Latinalaisesta Amerikasta, kun puhutaan maailmanlaajuisesti epätasa-arvosta. Ja sitten on sellaisia maita, joissa keski tulo ei osoita köyhyyttä, koska keskitulo on kohtuullisen korkea, mutta kuitenkin siellä on sisällä maan sisällä alueellisia tai vähemmistöjen liittyviä tai sukupolviin liittyviä eroavaisuuksia tai erilaista syistä on alueita, joissa tilanne vaihtelee kovasti ja Euroopan union pitäisi siksi kyetä pitämään yllä kehitysyhteistyösuhteita, ei ainoastaan liittyen maan keskituloon, pitää myös pystyä analysoimaan tilanne sen jälkeen, kun on maakohtaisesti tai aluekohtaisesti pystytty määrittelemään se epätasa-arvo, johon on puututtava. Ja tätä varten tarvitsemme vuoropuhelua, niin kuin on ehdotettu, ja neuvotteluja ja sopimuksia, jotta voitaisiin yhdessä miettiä EUn ja Latinalaisen Amerikan välisiä strategioita, jotta voidaan toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita 2030 mennessä. Ja tähän liittyen lausunnossa pyydetään tiettyjä seikkoja. Ensinnäkin, että pitää kiinnittää enemmän huomiota hallinnointiin, eli korruption torjuntaan, ja rankaisemattomuuteen on keskityttyä. Tarvitaan kunnollinen ja riippumaton eh, oikeuslaitos, tarvitaan hallinnon uudistuksia. Juan Manuel näytti meille tuolta, että monessa maassa on institutionaalisia ja hallinnollisia ongelmia. Siellä on väkivaltaa, joissain maissa hallinto tuskin toimii ollenkaan. Nämä ovat kaikki tärkeitä ongelmia, joiden on puututtava. Ja sitten toisaalta eh, julkinen toiminta. Täällä on puhuttu siitä, että tarvitaan julkista politiikkaa, koska talouden kehitys, joka on kovin tärkeää, eli kauppasuhteet ja niin poispäin, ovat myönteisiä, mutta ne eivät kuitenkaan riitä, jos halutaan vähentää epätasa-arvoa ja lisätä sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja sitä on aikaan saatava poliittisella julkisella toiminnalla sellaisilla aloilla, jotka kaikki tuntevat, eli koulutus, terveys, infrastruktuurit, sosiaalipolitiikka ja niin poispäin. Täällä oli myös viittaus Täällä on myös viittaus siihen, että meidän on käytettävä kaikkia mahdollisia välineitä, myös yksityistä sektoria, kunhan yksityinen sektori lähtee siitä perusperiaatteesta, että kunnioitetaan ympäristöstandardeja ja työelämästandardeja, ihmisten oikeuksia. Tämä liittyy ehkä pikemminkin humanitaariseen työhön, ei niinkään kehitysyhteistyöhön, mutta liittyy kuitenkin myös kehitysyhteistyöhön. Me haluamme vuoropuhelua eri välille, eli kansalaisyhteiskunnan, ammattiliittojen, yritysten välille, kansalaisjärjestöjen kanssa – on huomioitava myös näiden alueiden ilmaston haavoittuvuus. Nyt meillä on tietoa siitä, mitä perussa tapahtuu, mutta koko Karibian alueella on suuri riski tällä hetkellä ja myös jatkossa. Ja kaikki valiokunnan jäsenet tiedämme, että on yhä enemmän ilmastoa pakolaisia, ilmastoa pakottaa ihmiset muuttamaan ja tähän asiaan on paneuduttava. Ja jos ajatellaan sitten epätasa-arvoa ja yksi näistä tekijöistä on sukupuolen liittyvä, eli naisten epätasa-arvo. Sitten tarvitaan parempaa koordinaatiota Euroopan unionin politiikkaan. Tämä tarkoittaa sitä, mistä niin usein puhutaan, eli että pitäisi olla sellaista kauppapolitiikkaa, joka on yhteen sopivaa kehitysyhteistyöpolitiikan kanssa. Ja sitten on myös todellakin noudatetaan niitä sitoumuksia, mitä huippukokouksessa tehdään, niin kuin näistä työstä näkyy, on ollut Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian välisiä huippukokouksia, joissa on tehty kaikenlaisia sitoumuksia tai kuitenkaan sitten toteuteta koskaan. Mutta tätä ei tarvitse täällä enää toistaa. Kaikki valiokunnan jäsenet tämän jo tietävät. Ja lausunnoilla on vain rajattu sanamäärä käytössä. Eli tänne nyt laitetaan se, mitä pystytään laittamaan. Sitten tarkistuksia ehkä vielä tulee. Tätä voidaan vähän laajentaa ja olen var- valmis huomioimaan kaikki tarkistukset, jotka ovat sen mukaisia, mitä minä pidän tärkeänä tässä lausunnossa. Um, got... Kiitos Enrique. Herra Augustin Diestemeira, kuka muu haluaisi puheenvuoron tästä kohtaa? Haluatko muut? Lola? Ihan ajoituksen, ajoitus mielessä. No sitten aikaa riittää. Diestemeira, olkaa hyvä. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. yritän nyt tiiviisti tässä sanoa sanottavani. Ja haluaisin nyt todella eurososiaalin yhdistää ja sen, mitä Santanomo yhdistää siihen, mitä Enrique tässä juuri sanoi. Suosittelen, että Santone lukisi komission tiedonannon, joka koskee tulevia vaiheita kestävää tulevaisuutta ajatellen Euroopassa latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen osalta. Tässä yhteydessä olisi syytä painottaa sitä, että, että kun puhutaan köyhyydestä, niin niitä on, köyhyystaskuja löytyy eniten keskitason, keskitulon maista. Ja jos nyt tehdään laskelmia Bekoten pohjalta, niin se ei kyllä johda käsitykseen, joka vastaisi todellisuutta näissä maissa. IMF tunnetusti arvioi kasvuodotukset alhaisimmiksi, kun tulee kun on todellisuus, todellisuus noin yhden prosentin kiepeillä. Eriarvoisuuden osalta haluaisin myös vähän täsmentää saman linjan kuin komission tiedonantokin toteaa. On totta, että tätä köyhyyttä ja eriarvoisuutta koska tilanne on parantunut paremmin tällä alueella kuin missään muualla maailmassa, niin on myös totta, että nämä parannukset ovat nyt jumiutuneet ja taantuman tiellä, joten varhaisvaroitus tähän tilanteeseen olisi syytä antaa edelleen. Kun nyt ajatellaan, millaisia tehtäviä tässä on edessä, tuolla maan osalla, niin ensinnäkin koulutuksen taso olisi saatava ylöspäin, olisi saatava aikaan innovointia ja olisi monipuolistettava merkittävästi tuotantoaloja, koska on usean kertaan todettu, että raaka-aineiden hinnat ovat äh, romahtaneet ja tämä on johtanut ongelmiin. Meidän on edistettävä pk-yritysten tilannetta. Ja sitten täällä on erittäin tärkeä muuttuja, joka täällä ohiminen mainittiin, nimittäin nyt on, on tätä hallin, hyvää hallintoa ja, ja, ja instituutioiden vahvistamista parannettavaa ja korruptiota torjuttavaa. Sitten vielä kansalaisten turvallisuus, kysymykset, nämä liittyvät tiiviisti eri ilmiöihin. Tässä on para enfatizar lo que dijo el señor. Ymmärritkö tähän huumekauppaan ja huumekauppaan liittyvän rikollisuuteen? Alueellinen integraatio on yhteydessä sosiaalisen kohesioon. Näitä ei voida käsitellä erillisinä käsitteinä ollenkaan. Sitten vielä anekdoottinen, anekdootin omainen lausahdus, niin että ymmärrätte suhteemme tällaisen Amerikan, Karibian alueella ja keski Tässä on todella, äh, niin voisimme viitata Hondurasin äh, isä Patricion. ehdottamme, että hän saisi Asturiaksen prinssin palkinnon. Hän on äh, saanut koulutuksen avulla muuten menetettyjä nuoria pelastettuja. He olivat jo rikollisuuden ja huumeiden pauloissa. Enriken puheenvuorossa haluaisin todella tukea tätä ehdotusta. tähän tietää, että varhaisvaroituksen merkissä olenkin tehnyt hänelle seitsemän tarkistusta ja uskon, että hän ottaa ne tarkkaan huomioon. Thank you very much for telling... Kiitos, kun kerrotte niistä hankkeista, joista tekin olette olleet mukana. Lola Sanchez. Gracias. Kiitos, Linda. Ja kiitos, herra Santome, kaikista näistä sinulisista sanoista ja siitä, mitä kerroitte te, tehdystä työstä. Olemme sitä mieltä, että jos joku alue on tässä valiokunnassa unohtunut, tässä, niin kyseessä on juuri latinalainen Amerikka. Tämän olen monta kertaa sanonut myös koordinaattorinen kokouksessa, että sen jälkeen kun nämä eriyttämisperiaatteet astuivat voimaan, niin olemme unohtaneet latinalais latinalaisen Amerikan ja täällä parlamentissa ei ole kovasti pidetty niistä vapauttavista hankkeista, joita latinalaisessa Amerikassa on ollut viime vuosikymmeninä ja olemme voineet havaita, että jossain tapauksessa ne ovat edistäneet ihmisten kehitystä. Ei kuitenkaan saa sanoa, kun, niin kuin sanoit, että 175 miljoonaa ihmistä elää köyhyydessä Latinalaisessa Amerikassa ja siksi minun pitää kiinnittää tähän haluaisin enemmän huomiota. On totta, että monessa maassa talous on vahva, mutta epätasarvoisuus on dramaattista ja siksi latinalaista Amerikkaa ei saa pitää vain kauppakumppanina, vaan tarvitsemme sellaista eh, liittomaa, joka lähtee liikkeelle yhteistyöstä tasa-arvoisten kumppaneiden välillä. Latinalaisen Amerikan suuntaan pitää olla koherentteja, pitää ymmärtää, että vapaa kauppa ei sinänsä tuo mukanaan lisää kehitystä. Eh, kyseessä ei saa olla mikään takapiha nyt, kun Trump näitä muureja pystyy viestittää. Emme saa aina vain pyrkiä monikansallisille yrityksille saada lisää voittoa tältä. Tuntuu kuitenkin aina, kun lähdetään uusiin vapaakauppasopimuksiin, yhä vielä on ihmisoikeuksien polkemista ja Milagros Saran vangitseminen on yksi esimerkki Makrihallituksen toimesta ja Guaranien vainoaminen ja Enrique Peña Nieto on yksi toinen esimerkki tästä Meksikossa. 800 rikoksesta jää rankaisematta ja sitten on ihmisoikeuksien puolustajia, kuten Berta Cáceres, joka tapettiin Hondurassa ja paljon muita tapauksia on tämän jälkeen myös tullut. Ja siksi latinalaisen Amerikan suhteessa pitää lähteä liikkeelle kestävästä kehityksestä ja myös ihmisoikeuksista, mitä tulee talouden moninaistamiseen, voimme täysin tähän yhtyä siksi, että on voitu havaita, että kerta toisensa jälkeen ja näiden vapaa-kauppasopimusten kautta ollaan ainoastaan edistetty hyväksi käyttöä taloutta, kun eh, sieltä eh, on kaivostuotteita tai katkarapoja tai muita mm, tuotettuja viety pois sen sijaan, että olisi pyritty muunlaiseen tuotantoon, joka edistäisi myös ihmisten kehitystä. Me haluamme sellaista selkeää politiikkaa, jossa on mukana eh, budjettivaroja, tarvitaan eh, terveyspalveluita, tarvitaan hyvää hallintoa, korruption torjuntaa, rankaisemattuuden torjuntaa, on annettava teknistä apua niin, että eh, saadaan lisää pääomaa ja ihmisten uskoa pitää lisätä yhteiskuntaan. Tarvitaan myös oikeudenmukaista oikeuslaitosta ja eh, verotuslaitosta, joka oikein jakaa verorahat uudelleen petoksia torjuttua. Ja kiitos Enrique tästä työstä, mitä olet tehnyt, kun lausunto on laadittu. Se menee ihan oikeaan suuntaan. Pyritämme tekemään, pyrimme tekemään tarkistuksia samansuuntaisesti ja toivottavasti voidaan tehdä hyvää yhteistyötä. Juan Manuelle haluaisin vielä esittää pari kysymystä sen lisäksi, että kiittäisin siitä, että olette täällä paikalla. Minulla on kaksi kysymystä. Tämä ohjelma on toiminut nyt kymmenisen vuotta ja se koskee monta alueen maata, mutta minä haluaisin kysyä teidän niin minkälaisia konkreettisia eh, haasteita nyt on, kun pyritään puuttumaan epätasa-arvoon, erityisesti jos ajatellaan vero eh, politiikkaa ja julkisia menoja. Ja sitten mainitsin myös sen, että tässä hankkeen uudessa vaiheessa on erityisesti kiinnitetty huomiota sukupuoleen ja haluaisin tietää, minkälaisia yksityiskohtia tähän liittyen, minkälaisia vaikeuksia on panna tämä tehokkaasti täytäntöön. Kiitos. Okay, thank you very much. Kiitos kovasti. EAS ilmeisesti herra Fernando Ponf, Ponfe, mitenkäs niin. Ei ole oikein, oikein tuota nimeä. Niin, no. Presidenta i... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta puhua tälle valiokunnalle. Haluaisin onnitella teitä tästä työstä ja kiittää näistä esityksistä koskien eurosocial ohjelmaa Jotakin kommentteja. Minä olen Meksikon, Keski-Amerikan ja Karibian alueen ja toinen johtajista tämän alue, joka kattaa suuren osan, mutta ei kokonaista latinalaista Amerikkaa. Tämän kollegat varmasti voivat puhua poliittisesta tilanteessa muista maissa. Uskon, että nämä maat kuitenkin voivat edustaa aloitteen, josta täällä on ollut puhe. Aivan aluksi haluaisin todeta, että kollegani Defkossa, jotka ovat vastuussa yhteistyön täytäntöpanosta, voisivat varmasti tuoda oman merkittävän panoksensa keskusteluun. Karibian ja Keski-Amerikan ja Meksikon osalta nämä täällä mainitut aiheet ovat kaikki hyvin tärkeitä. En halua toistaa niitä, mutta haluaisin vielä todeta, että nyt on mahdollisuuksien aika monistakin syistä. Yksi niistä koskee sitten on kutsuttu suhtanteiden kehittymiseksi pohjoisessa, eufemistisesti puhuttaen, puhuen nyt onkin tärkeää äh, vahvistaa osallisuutta ja hallintoa, hyvää hallintoa. Tästä on puhuttu, mutta myös avun osallisuus, inklusiivisuus on tärkeä asia eriarvoisuus keskustelussa. Ihmisoikeudet myöskin ovat todella toimintamme ytimessä, ei ainoastaan näiden ihmisoikeuslausekkeiden kautta, vaan myös jokapäiväisen toimintamme kautta, kun olemme muiden kanssa tekemisissä, on puhuttu tasavertaisten kumppaneiden suhteista ja yhteisistä arvoista mukaan lukien ihmisoikeudet. Ja tämä on mielestäni aivan keskeistä. Siinä kaikki kiitoksia. Annan herra Santomen näihin nimenomaisiin kysymyksiin vastata, joita hänelle Lola ja esitti joku muukin. minulla on tästä ohjelmasta myös kysymys, kun tiedämme, että paljon kuullaan asioita, Enrique taisi mainita, työntekijöiden oikeudet latinalaisessa ja Keski-Amerikassa. Sokeriruokotyöntekijät ovat minua lähestyneet sairauksista, työoloista. Puhutteko tällaisista asioista myös? Ammattiyhdistysoikeudet ja näin hankkeessa. Eh, bueno, comienzo... Lähden liikkeelle. No ensinnäkin tästä sukupuolikysymyksestä, josta kysyitte. Edustaja kysyi siitä. Kaikkihan tietävät, ja tämä on nyt näin sanottava, että siellä on tällaista patriarkaalista kulttuuria, ja tämä on nyt näin suoraan sanottava, tällaista machokulttuuria, ja se on siellä taustalla, kaiken sen taustalla, mitä Latinalaisessa Amerikassa tapahtuu myös monessa muussa maailman maassa, Euroopassakin. Ja jos halutaan edistyä julkisessa politiikassa, joka koskee sukupuolia ja halutaan lisätä miesten ja naisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia. Tämä on siis taustalla ja nyt pyrimme miettimään, minkälaisia tarpeita on eri maissa. Tässä lähdetään liikkeelle nimenomaan näiden alueiden tarpeista ja kaikkialta löytyy sama tilanne. Olemme kuudessa seitsemässä maassa käyneet ja kaikkialta löytyy juuri tähän liittyviä asioita. Ensinnäkin tarvitaan vahvempia instituutioita, joilla suojataan ja tuetaan naisia. Me tarkoitamme naisministeriöitä, kansallisia naisasian virastoja, niillä on hyvin vähän voimavaroja Mm, ja on vahvistettava näitä instituutioita lähtöä liikkeelle siitä, mitä Euroopassa on tehty tai pidemmällä edistyneissä latinalaisen Amerikan maissa. Tämä on yksi haaste, kun pyritään eroja vähentämään. Ja toinen asia on sukupolven väkivalta, perustuva väkivalta kaikkialla, kaikissa maissa. Tämä asia on selvä. Ei voida sanoa, että Euroopassakaan tilanne olisi paljon parempi monessakaan maassa, mutta tämä on yhteinen ongelma, jonne sitä ratkaisua kyseessä on ihan ihmisoikeusasia ja pitää pystyä pysäyttämään lopettamaan kaikki nämä naisten murhat, mitä tapahtuu kaikkialla tuolla. Ja seuraavan viiden vuoden aikana keskitymme tähän. Toinen tärkeä asia liittyy budjetteihin. Tarvitaan sellaista, sellaisia budjetteja, joissa on sukupuoli, sukupuolinäkökulma pitää huomioida nämä eritetyt laatuindikaattorit. Tässä on selkeitä haasteita ja näin pitää jatkaa eteenpäin. Tämä liittyen siis sukupuolikysymykseen. Ja sitten nämä julkiset politiikat, kaikkihan ovat tästä tietoisia, että on viime vuosina edistytty aika paljon, verotusta on jonkun verran lisätty ja myös uudelleen jakoa jos ajatellaan näiden maiden verotusrakennetta, mutta se ei kuitenkaan riitä. Tämä on se maailman alue, missä ottaen huomioon näiden kansantalouksien koko, niin siellä on kaikkein vähiten verotustaaka ja on vähemmän myös varojen uudelleenjakoa verotuksen kautta. Tämä on yksi ongelma ja sitten on ongelmia, jotka liittyvät myös verotukseen, joka on välitöntä, ei siis välillistä. Ja siksi tämä asia kiinnostaa ei vain täällä, vaan myös YKta ja OECDtä ja muita. Tämä on selkeä haaste. Sitten on muitakin asioita ja tämä on viimeinen asia. Ja tämä liittyy kulujen laatuun, eli pitää olla tehokkaampi tehokkaita julkisten varojen käytössä. Tarvitaan sellaista julkista politiikkaa, joka on tulosperusteita ja niitä on arvioitu ja niin poispäin. Voitte varmaan kahdenvälisesti jatkaa. Katson tuota kelloa on vielä yksi asia, joka täytyy käsitellä. Ymmärrän, että sieltä nopeasti vielä jotain. Meillä kerrottiin, että tarvitsette puheajan DEFCO ei ollut merkitty. Jos on jotain eh, uutta lisättävää, tästä tulee vielä keskustelu myöhemmin, joten hyvin lyhyesti pyydän. Thank you very much. Um, uh... Kiitos puheenjohtaja, kiitos lausuntoluonnoksesta. Haluaisin kertoa teille, että olemme kovasti tekstinen linjoilla – yhteistyömme ja toimeenpanee ja menee siihen suuntaan, mihin viittasitte. Ja kustakin kohdasta voisin esittää esimerkkejä, missä siihen suuntaan mennään. Ihan lyhyesti. Ja jätän myös kirjalliset kommentit myöhemmin. Voimme käydä kahdenvälisiä keskusteluja myöhemmin. Lokakuussa on huippukokous ja Kestävän kehityksen tavoitteet ovat siellä keskiössä. Tasaveroisina kumppaneina velvoitteet oikeudet. EU-sella siis. Mutta kuten sanoitte, nyt täytyy tarkastella julkista politiikkaa. Eurososiaali ja monet muut ohjelmat auttavat siinä ja meillä on kovin voimaperäinen politiikkavuoropuhelu kaikkien maiden kanssa käynnissä alueella. Joten pidämme kiinni reilusta, tasa-arvoisesta veronkannosta ja politiikasta ja korruption torjunnasta, koska me tiedämme, että ilman sitä emme pysty vakuuttamaan jäsenvaltioitamme siihen, että antaisivat lisää kehitysapua näille maille. Täytyy nähdä, että maissa on ponnistuksia puuttua asioihin ja saada verotulot liikkeelle sisäisesti. Haluaisin myös sanoa, että rahoitusosuutta alueelle ei ole pienennetty. Se on ihan sama kuin aiemmallakin rahoituskaudella. Me olemme myös vahvistaneet alueellisia osuuksia sekä latinalaiselle Amerikalle että Karibian alueelle. Ja maille kohdennusta on vähennetty, mutta kaiken kaikkiaan tuo määrä on ihan sama. Tämä ei päde humanitaariseen apuun ja olette oikeassa. Humanitaarinen apu on, siellä budjetti on puolittunut, sanovat kollegat. Siellä täytyy saada yhtälö täsmäämään. Siis mennään vain kyperimpiin hätätilanteisiin, mutta me pyrimme parantamaan omilla ohjelmillamme, kuten Haitilla on nyt tehty josta Defkolta siirretään rahaa ekokollegoille niin, että katastrofitilanteisiin voidaan vastata ja ottaa siihen kehitysnäkökulman mukaan vaiheittain. Haluaisin myös sanoa, että kontinentaaleilla ohjelmalle nyt sitten syötämme eu toimintaohjelmaan Ja huippukokouksessa vaadimme sitten, että keskitymme joihinkin konkreettisiin harvoihin tuloksiin niin, että alueen kanssa voimme tehdä yhteistyötä näissä asioissa. En varmaankaan voi laajemmin käsitellä, olisi vielä asiaa tunneiksi, mutta ehkä tämä voidaan kahdenvälisesti tehdä ja saatte kommenttimme. Kiitos, kiitos. Tämä oli kovin hyödyllinen puheenvuoro keskusteluumme. Pahoittelen, että te ette ollut aikataulussa. Enrique, tiedän, äh, saatte lopu, lopullisen puheenvuoron. Mä vedän tuo käsi. En tiedä, onko tämä viimeinen sana, mutta lyhyt ainakin. Ennen kuin lähdette, no, no, no, no, voit, voit kyllä tässä pikkuhiljaa lähteä. Mutta todella, mitä tulee näihin kommentteihin ja Defcon toteamuksiin, niin niin on muistettava, että minä olen humanitaarisen toiminnan esittelijä. Missä määrin olen sitten yhtä mieltä siitä, että tämä humanitaarisen avun ensimmäinen vaihe muutettaisiin kehitysyhteistyön kyky osaksi, niin vähän näillä linjoilla liikun. Niin täällä mietinnön laatimisessa nyt on sanottu tällainen sanaleikki, en, jota ei voida suomentaa. Enrique hyväksy sen, että hän saa tästä rikastusta näistä teidän, teidän kommenteista, Enrique, Enrique se. Mutta tämä nyt ei suomeksi tietenkään mitenkään toimi. Tässä varmastikin voin myös saada apua tuolta ulkosuhdehallinnosta ja oikein mukava tällainen täysin espanjankielinen kokous tänään. Kiitos Enrique. Tarkistusten määräaika on 28. maaliskuuta kello 12. Odotamme innolla latinalaisamerikka yhteistyötä ja matkaa. Kohta 16. Viimeinen sisältökohta itse asiassa. Kiitos teille. Niin anteeksi, unohdin kiittää herra Perendavasia tästä avusta lausunnon laatimisesta. Selvä kyselytunti. Kolme kysymystä. Korkeintaan 10-12 minuuttia, kun täytyy mennä yhteiskokoukseen. Budjetti- ja AFET-valiokunnat ovat siellä kehitysrahastosta. Kolme kysymystä. Ensimmäinen on Heidi Hautalalta. Se koskee en sitä ole lukea, mutta se koskee tapaa, jolla OECDn kehitysapukomitea 9. marraskuuta piti, anteeksi, marraskuuta piti kokouksen ja puhui siitä, miten yksityinen sektori raportoitaisiin kehitysapukomitealle. En tiedä kuka. Minulla tämän kysymyksen osalta komissiosta nimiä, en tiedä kuka vastaa. Niin. Olkaa hyvä ja esitelkää kun ei ole nimeä mulla täällä. Thanks very much, Madam Chair. Kiitos Fabian Del Cross. Kiitos puheenjohtaja DEFCO pääosastolta. Käsittelen kehitysavun rahoitusta. Vastatakseni kysymykseenne halusimme ensinnäkin ottaa esille, että kovasti olemme samaa mieltä jäsen Hautalan kanssa, että kehitysapuvaroja pitäisi käyttää kestävän kehityksen tukemiseen ja OECDn eh, ohjeet, jotka määrittelevät julkisen kehitysavun, pitäisi varmistaa, että periaatteita täysin kunnioitetaan. Ja kuten tiedätte, juuri nämä periaatteet ovat Addis Abebassa tulleet 2015 uudelleenarvioiduiksi ja New Yorkissa. OECD tällä hetkellä päivittää julkisen kehitysavun ohjeita, jotta muutokset voidaan ottaa huomioon. Addis Abeba erityisesti, niin siellä toimintaohjelma painotti erityisesti yksityisen sektorin osuutta kestävään kehitykseen ja tarvetta käyttää paremmin julkista kehitysapua, jotta saadaan investointeja liikkeelle kestävään kehitykseen ja sen tavoitteisiin. OECD päivittää julkisen kehitysavun määritelmää, jotta voidaan paremmin ottaa huomioon merkittävä osuus, joka julkisella sekt- yksityisellä sektorilla on kestävän kehityksen tukemiseen. Ja sitten periaatteista oecd kehitysapikomitea noudattaa periaatteita, joita kehitysapuministerit ovat määritelleet, eli yksityisen sektorin välineitä. Välineillä pitäisi olla reilu osuus julkisesta kehitysavussa tulevaisuudessa annetaan kannuste ja suojella julkisen kehitysavun uskottavuutta. Mitä tulee sitten metodiin? Metodi, josta neuvotellaan tällä hetkellä, mitataan yksityisten avunantajien ponnistusta. Sen nimi on Grant Equivalent. Sillä mitataan markkinatilanteisiin verrattuna avunantajien osuutta. Sitä täydentää lisätakeet, kuten vahvistettu avoimuus ja tärkeä käsite täydentävyydestä. Sinne pyritään ottamaan huomioon se, että avunantajat kehittävät rahoitusta niiltä osin, kun markkinat eivät riitä pyritään siis takaamaan, että edunsaajat täydentävät markkinatoiminnan puutteita. Sitten takuiden käyttö, se oli nimenomaisesti kysymys tässä. Meillä ei ole mitään prosenttiosuutta nimenomaisesti mielessä, mutta tavoitteena on varmistaa, että vakuuksien määrä otetaan huomioon ODA-direktiivissä asianmukaisesta erityisesti, jotta voidaan antaa kannusteita siihen, että käytetään innovatiivisia rahoitusvälineitä. Esimerkki on tuleva käyttö, vakuis, vakuiden käyttö kestävän kehityksen rahastossa. Sitten 9. maaliskuuta kokous OECDssä, siihen viitattiin kysymyksessä, kokouksessa ei saatu päätöksiä lopullisesti tehtyä. Neuvottelut jatkuvat, jotta saadaan päätökseen mahdollisimman nopeasti. Se on siellä tavoitteena. Selvä Heidi Hautala. Thank you for this um, answer. Um... Kiitos tästä vastauksesta. Luotan siihen, että Euroopan komissio OECD DACissa todellakin ajaa sellaista linjaa, joka suojaa virallisen kehitysavun koskemattomuutta ja uskottavuutta. Meillä on erityinen kysymys, joka koskee eh, piilotukia liittyen vientitakuisiin. Ja olen ollut havaitsevinani, niin, että vientitakuu laitosten ja kehitys rahoituslaitosten välillä on ristiriitoja. Joskus molemmat voivat edistää kuitenkin kehitystä ja aina ole kuinkaan selvää, mikä on julkista kehitysapua. Voitko sanoa tähän jotain? Niin, kaksi tasoa joilla voidaan vastata ensinnäkin yleisesti ottaen. Mikä tarkoittaa, että tietysti perusjulkisen kehitysavun kriteeri pätisi vientitakuiden käyttämiseen, mikä tarkoittaa, että hyödyn maat pitäisi luetteloida julkisen kehitysavun edunsaajiksi. Luottohyvitys täytyisi tulla virallisesta toi, viralliselta toimijalta, mutta tärkeä kysymys on se, että miten varmistetaan, että tämä olisi konsensionaalista tämä vienti, eikä siinä olisi tukea mukana. Kaksi variabelia siinä periaatteessa on, josta vielä neuvotellaan. Ensimmäinen on korot, tarjottava korko, toinen on diskontoasteen taso, jota välineessä tarjotaan. Olemme myös täysin vakuuttuneita, että jos tulee voitosta osinkoja mahdollisesti, niin ne täytyisi maksaa takaisin hallitukselle negatiivisen julkisen kehitysapuna, jotta varmistetaan, että välineiden käyttö olisi täysin neutraalia. Thank you very Kiitos. Selvä, mennään seuraavaan kysymykseen, joka tulee Enrique Guerrerolta. Se koskee hätää Nigeriassa, Somaliassa, Etelä-Sudanissa ja Jemenissä. Viime viikolla täysistunnossa keskusteltiin Haluaisimme lisää tietoa, että mitä tarkasti ottaen suunnitellaan komissiolta Rova Malon. Menikö oikein? Majon, kiitos kovasti. Thank you very much, Madam Chair. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä kysymyksestä. Kuten komission jäsen Tiljanidis on todennut teille viime viikolla, komissio on edelleen hyvin huolissaan humanitaarisesta tilanteesta tuolla Chadinjärven alueella, erityisesti Nigeriassa itsessään Tällä hetkellä viisi miljoonaa ihmistä tarvitsee hätäruoka apua ja sen on ennustettu nälän hätää. 2015 lopulla komissio jo varoitti nälänhädästä ja tuolloin valitettavasti tähän varoitukseen ei tartuttu eikä riittävällä tavalla kansainvälinen yhteistö, yhteisö toiminut niin, että olisi voitu yhte, yhteistyötä tehosta. Euroopan komissio on pikkuhiljaa vuoden 2014 jälkeen lisännyt tukeaan Chadinjärven järven alueelle Nigeriaan ja antanut elämään pelastavaa tukea elintarvikkeen, terveys, turvallisuusaloilla 62 miljoonaa euroa viime vuonna kohdistettiin aputoimiin Nigeriassa näihin toimiin. Ne ovat mukana myös sen strategiassamme 2015-2017. Alun perin määrä rahamme tänä vuonna järven kriisiin oli 55 miljoonaa. Olemme pyytäneet vielä lisää 50, 50 miljoonaa hätää apureservistä niin, että voisimme edelleen antaa lisää tukea sinne, jotta voisimme kehityskumppaneiden kanssa toimia erityisesti Koillis-Nigeriassa, jossa teemme työtä kehityskumppaneiden kanssa Borneo-paketin ympärillä, jonka tarkoituksena on vahvistaa haavoittuvan konfliktista kärsineen eh, kansan epävakaata tilannetta ja tässä osoitetaan todella humanitaarisen avun ja kehitysavun e- linkitys ja kuinka nämä yhdistetyt voivat toimia. Borneossa ne ovat varsin vahvasti linkitettyjä. Kyseessä on 48 kuukauden ohjelma humanitaarisen hätäavun lisäksi, jota vielä paljon tarvitaan. Mukana on myös tuki joilla voitaisiin peruspalvelujen taso palauttaa, erityisesti terveyskoulutus ja ruokapuolella ja uudelleen kotouttamisen alalla ja alueilla, joiden siirtymään joutuneet ja pakolliset palaavat. Tarkoituksena on myös antaa elinkeinotukea ja, ja työllisyysmahdollisuuksia tarjota ja saada aikaan rakennettua sosiaaliturvaa, jonka on kohdistettu lähinnä nuorille ja naisille. Ja vielä tarkoituksena on vahvistaa julkista hallintoa niin, että voitaisiin lisätä kestäviä julkisia palveluja paperuspalveluiden alalla. Sitten Etelä-Sudanin osalta Tällä hetkellä 82 miljoonaa humanitaarista budjetista on sinne kohdennettu ja, niitä, ja nämä on tätä pantu apuoperaatiossa. Tässä on 40 miljoonaa mukana, jotka myönnettiin joulukuussa ja tarkoituksena oli puuttua lähinnä elintarvike- ja ravitsemuskriisiin. Tässä on myös hätäinen ruoka-apua ja apua väestölle, joka, joka asuu alueilla, joissa 20. helmikuuta julistettiin nälänhätätila. 100 miljoonaa EDF-rahastosta on myös varapuheenjohtaja Mogherinin ja Stylianidisen taholta ilmoitettu helpottamaan Etelä-Sudanin selkkausta. Tästä 30 miljoonaa on kohdistettu hengen pelastamaan, hengen pelastaviin toimiin haavoittuville väestöryhmille Etelä-Sudanissa. Tukea annetaan muun muassa naisille ja vaarassa oleville lapsille ja pyritään myös puuttumaan äh, hälyttäviin äh, aliravitsemus- ja tautitilanteisiin ja parantamaan äh, vedenlaatua. Vielä nämä jäljellä olevat 70 miljoonaa käytetään apuun naapurimaissa, erityisesti Etiopissa, Ugandassa, Keniassa ja Sudanissa niin, että voitaisiin jatkuvalla tavalla antaa tukea eh, eteläsudanilaisille pakolaisille, jotka ovat joutuneet eh, pakenemaan näihin naapurimaihin. Mitä sitten tulee Somaliaan? 65 miljoonaa euroa on pyydetty eh, hätäapureservistä, jolla voitaisiin vastata humanitaariseen kriisiin, joka on, joka on aiheuttunut eh, Somalian, Etiopian ja Kenian pahenevasta kuivuudesta. 45 miljoonaa tästä summasta tullaan käyttämään eh, henkeä pelastaviin toimiin, jotka kohdistuu haavoittuvimpiin ryhmiin. Eh, Somalissa siellä on nälän, ollaan nälän hätätilanteeseen menossa. Hätä, ruoka-apu ja akuuttiin aliravitsemuksen hoitaminen on tärkeimpiä kohteita. Tämän lisäksi puututaan veden, vesihuoltoon ja karjan suojeluun. Se on elin, tärkein elinkeino tuolla alueella. Toimintatavoista keteispohjainen pohjaisen, pohjaisten siirtojen kautta haluaa, halutaan myös, myös vahvistaa paikallista aloutta ja valinnanvapautta. vapautta ponnisteluissa komissio on tehnyt selkeitä ponnisteluja niin, että saataisiin tiivistä yhteistyötä humanitaarisen avun ja kehitystoimien välillä. Ja näin voitaisiin todella puuttua paitsi välittömisyihin myös, myös syvemmällä oleviin ympäristö- ja ongelmiin. Sitten Jemen. Siellä on todella kilpajuoksua kelloa vastaan. YK on humanitaaristen asioiden sihteeristä on todettu, että 70 prosenttia väestöstä, 18,8 miljoonaa ihmistä siis tarvitsevat kipeästi apua. 7 miljoonaa ei tiedä, kuinka saada seuraavan ateriansa vaikka Jemen on nyt merkittävämmässä ruokakriisissä maailmassa, niin rahoitustasot valitettavasti ovat hyvin alhaalla. Genevassa on 25. huhtikuuta lahjoittajakonferenssi, jossa Sveitsi ja Ruotsi ovat kuolikutsuja. kutsuja. Tämä on hyvin ajoitettu tilaisuus, jonka kautta pyritään rahoitusta lisäämään. Konfliktin alusta asti komissio on saattanut käyttöön 120 miljoonaa euroa Jemenin kriisiä varten puolet budjetista on käytetty ruoka ja ravitsemustukeen ja, ja sillä on pyritty parantamaan äh, vesihuoltoa, terveydenhuoltoa, hygieniaa ja, ja, ja perussuojien rakentamista. Prioriteetin pohjalla nämä tuetaan, suunnataan kaiken haavoittuvuuden kansan osille Eh, alueelle, jossa, jossa aliravitsemuksen taso on kaikkein vaikein. Valitettavasti konflikti ei rajoita, rajoitu vain tiettyihin paikkoihin, vaan rajat muuttuvat ja, vain, ja todella täällä toimitaan hätä kriisiapu pohjalta ja meillä on aika lailla maantieteellistä joustavuutta. Eh, hätäapu varamien käyttö Jemenissä mahdollistaa sen, että voimme jatkaa tuen antamista – ja pitää raha, äh, rahoitus yllä näissä henkeä pelastavissa toimissa. Como no tenemos mucho tiempo y la... Kun aika on vähän ja saimme hyvin katasti tässä tietoa, haluaisin kiittää komissiota ja tervetuloa Renault ja Sakarias tänne. Esitän, esitin tämän kysymyksen juuri siksi, että haluan, että jatkossakin teemme töitä tämän suuren nälkäongelman eteen, joka valitsee näissä maissa. Just, I mean, one thing... Niin, yksi asia tästä kriisistä on, että mitä opitaan tai on opittu. Minut hälytti se fakta, että El jo ilmiö vaikuttaa potentiaalisesti nälänhätään. Viime kesänä tai viime vuonna Siis on tiedetty, kun tarkastellaan menneisyyttä, jo 2015 oli varoituksia, että kuivuus tulisi, että ihmisiä oli haavoittuvassa asemassa. Vaalipiiristä minulle kirjoitetaan, kysytään, miksi ei nähty sen tulevan. Mutta jos nähtiin, niin miksi ei oltu valmistautuneita? Miksi nyt sitten viime hetkessä ryntäillään ympärinsä? yritetään kerätä rahoja, varoja kokoon, jotta voidaan puuttua. No tietysti suuri kysymys tälle päivälle, mutta jossain vaiheessa oltaisiin kiinnostuneita, että oliko valmistautuminen parempaa joissa maissa kuin toisissa. Etiopiassa puhuin siellä. Jemen on tietysti ihan sudan kriisi ja sota, mutta El Niino, ilmasto, mitä tästä voidaan oppia, jotain todellista? Ehkäpä tähän nyt sitten palataan myöhemmin. Todella tärkeä asia. Miten tämä estetään tulevaisuudessa? Tästä niin kuin palataan sellaiseen, mihin ei pitäisi enää palata, kun Afrikasta puhutaan, niin olisiko joku kommentti vielä vai riittääkö tältä päivältä? Selvä. Ehkä tähän asiaan voidaan palata komission jäsen Leo niidiksen kanssa ja sitten puhutaan, mitä tästä voidaan oppia, ettei näin kävisi enää. Niin hyvin surullinen tilanne. Minulla kysymykseni viimeisenä poliojuuriminen. Kysytään komissiolta, miten ne aikovat pureutua asiaan. Budjettikohtaa on otettu. Erityisesti ilmailu, joissa poliota vielä on, Afganistan, Pakistan, Nigeria. Kysytään komissiolta, mitä aikovat tehdä. Suurta toivoa on, että voitaisiin polia juuria kokonaan. Minulla onkin nimenne Jan Palje. Palje täällä, olkaa hyvä. Yes, thank you. Jan Peler, I'm the head of the health team. Niin, olen Jan Peler, olen DG Defcon terveystiimin johtaja ja haluaisin sanoa, että komissio on täysin sitoutunut poliosta pääsemiseen. Tiedän, että polioa on vielä siellä päin, missä ei ole rokotusjärjestelmiä yleisesti ja missä terveys järjestelmät eivät ole tarpeeksi vahvoja ja siksi terveysrakenteiden vahvistaminen on hyvin tärkeää 17 maassa, jossa keskitytään terveyteen ja Nigeria ja Afganistan ovat siinä mukana näillä alueilla Pohjois-Nigeriassa ja Afganistanin ja Pakistanin välinen vuoristoinen raja-alue. Siellä on endemistä poliota ja nyt on päätetty 20 miljoonaa lisää antaa WHOlle Nigerian poliotyöhön tämän rahoitusnäkön puitteissa ja tämä liittyy poliojuurimiseen. Siellä on siirtymä kausi ohjelma käynnissä, kun olemme menossa maailman ilman poliota. Tämä koskee nyt sitten erityisesti myös niitä ihmisiä, jotka työskentelevät polion torjunnassa ja heidän tulevaisuuttaan. Afganistanissa tämä on yksi alueista, joihin keskitytään 2014-2020 ja indikatiivisesti on 274 EU, miljoonaa euroa tähän varattu. EU-rahoitus kattaa neljäsosan viiva kolmasosan kaikista Afganistanin terveyspalveluista ja polion torjunta tapahtuu siellä terveysohjelman kautta, joka antaa tukea julkisen kansanterveyden ministeriölle ja rokotusohjelmia, jossa polio on tärkeällä siellä ja poliotoimiin on, ei ole varattu lisävaroja nykyisessä rahoituskehityksessä rahoituskehityksessä mutta puoliväliarvio voisi mahdollistaa ehkä eh, strategisia uudelleen suuntauksia niissä maissa, joissa polio vielä on vitsauksen olemassa. Eh, Kiitos selvennyksestä. Tällä viikolla on polion tuki toimia ja tämän kovin tervetullutta. Kiitos kovasti. Sitten kohta 17. Muut asiat mahdolliset. En näe muita asioita. Muistutan vain kollegoille, että nyt virallinen osuus päättyy, koska äh, siirrymme ulkoasianvaliokunnan kokoukseen, jossa puhutaan kestävän kehityksen rahastosta. Seuraava kokous 24. huhtikuuta kello 15. Brysselissä. Niin, voin päättää kokouksen, kiittää tulkkeja, muistuttaa, että kaksi kuukakkoseen kestävän kehityksen rahaston käsittelyyn siirrymme. Kiitos.